Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Minulle on suuri ilo saada toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Ja tervetuloa tähän meidän konferenssiimme. Ensinnäkin toivotan lämpimästi tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Herman van Rompuyn. Herman, Tervetuloa jälleen tänne Euroopan parlamenttiin. Samoin Jose Manuel Barroso, komission puheenjohtaja, on seurassamme tänään. Jose Manuel, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Minulla on todella suuri ilo toivottaa tervetulleeksi myös kollegani Marmarakiksen, eli Kreikan parlamentin puhemiehen. Me johdamme tänään tätä kokousta yhdessä, jaamme puheenjohtajuuden Joten äh, parahin kollega Marmaraakissa äh, lämpimästi tervetuloa. Hyvät naiset ja herrat, ennen kaikkea haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän Euroopan parlamentaarisen viikon äh, tai toisen Euroopan parlamentaarisen viikon avausistuntoon. Tällä kertaa tämän kokouksen ovat yhdessä meidän kanssamme järjestäneet artiklan 13 mukaisesti kansalliset parlamentit. Kyseessä on vakauskoordinointi- ja ohjausjärjestelmäsopimukseen perustuva kokous. Ja todella tällä kertaa nyt Kreikan parlamentti on sitten yhdessä Euroopan parlamentin kanssa järjestänyt tämän konferenssin. Paras kollega, arvoisa kollega Marmarakis, haluan kiittää teitä henkilökohtaisesti tästä erinomaisesta yhteistyöstä tätä konferenssia valmistellessamme. Ähm, tämä hyvä henki, joka on vallinnut, kun näitä valmistelutöitä teimme, osoittaa, että hedelmälliselle yhteistyölle Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on todella hedelmällinen hyvä vankka maaperä. Äh, viimeinen tai edellinen konferenssimme avasi aivan äh, uusia ulottuvuuksia parlamentarismille Euroopassa. Se oli ensimmäinen kerta, kun kansalliset parlamentit yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ähm, keskustelivat yhdessä äh, Euroopan talouspoliittisesta ohjausjaksosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Viime kerralla täällä oli jo 26 jäsenvaltiosta äh, yli 100 parlamentin jäsentä paikalla. Ja olen hyvin iloinen siitä, että tällä kertaa parlamenttien jäseniä on paikalla jo yli 150. Ja tämä kyllä, hyvät naiset ja herrat, osoittaa, että molemmat osapuolet ovat todella sitoutuneita vahvistamaan yhteistyötä ja Euroopan talouspoliittisen ohjausjakson valvontaa, parlamentaarista valvontaa. Tällä kertaa haluamme pohtia emun syventämistä ja emun demokraattista valvontaa. Haasteet ovat meille yhteisiä. Viime vuonnahan jo saimme aikaan hyvin ratkaisevaa edistystä, kun tämä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välinen yhteistyö mm, sai vakaan perustan ja nyt me syvennämme tätä yhteistyötä entisestään. Nyt edessämme on kolme päivää kokouksia, istuntoja, joissa puhumme emun syventämisestä ja varmistamme sen, että keskustelu on avointa ja rakentavaa. Me puutumme kaikkiin uusimpiin kehityskulkuihin ohjausjakson suhteen. Ja samalla sitten myös poliittisilla ryhmillä on tilaisuus käydä omia sisäisiä keskustelujaan. Tämä viikko aivan varmasti syventää yhteisymmärrystämme monista aiheista, jotka liittyvät Euroopan politiikan aloihin. Mutta hyvät naiset ja herrat, me haluamme mennä tätäkin pidemmälle. Me haluamme luoda yhteisen poliittisen areenan, jossa demokraattinen valvonta todella toteutuu on minun henkilökohtainen vakaumukseni, että me kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajat emme suinkaan ole kilpailijoita keskenämme, ei. Me olemme kumppaneita. On meidän yhteinen tehtävämme huolehtia siitä, että ja toimeenpano valta alistetaan demokraattiselle valvonnalle. Kaikki tiedämme, että Euroopan integraatio toimii vain siinä tapauksessa, että se pohjautuu läheiseen yhteistyöhön kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenten välillä. Lissabonin sopimushan kuuluisessa artiklassaan toteaa, että tällainen parlamenttien välinen yhteistyö on olemassa ja tätä kautta vahvistetaan niin kansallisten parlamenttien kuin Euroopan parlamentinkin roolia. Kansallisten parlamenttien rooli on todella vahvistunut EU-politiikassa, erityisesti kun ajatellaan subsidiariteettia ja osallistumista. Tämän lisäksi sopimus tunnustaa sen tosiasian, että näiden eri elinten on tehtävä yhteistyötä ja erityisesti parlamenttien välistä yhteistyötä. Euroopan parlamenttihan on ryhtynyt moniin toimiin osoittaakseen sitoumuksensa vahvistaa Euroopan unionin parlamentaarista ulottuvuutta. Muun muassa päätöslauselmassaan vuonna 2009 Euroopan parlamentti tämän totesi ja tuolloinhan Äh, parlamentarismin mahdollisuudet Euroopassa näyttivät aika ruusuisilta. Kuitenkin viime vuosien kriisi on nyt tuonut aivan eri sävyn tähän keskusteluun. Eurooppa on kompuroinut kriisihuippukokouksesta toiseen ja päätökset, jotka vaikuttavat kaikkiin eurooppalaisiin, on tehty yhä enenevässä määrin suljettujen ovien takana valtioiden ja hallitusten päämiesten kesken. tämä huippukokousten määrä, joissa todella nämä hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat kokoontuneet, on minun puheenvuoroissani usein ollut ikään kuin tällainen uudenaikainen tai uusi Viinin kongressi. Tässä kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti on hiukan ohitettu päätöksentekoprosesseissa. Ja haluaisin muistuttaa, että kriisien aikoina tämä ehkä voi poikkeuksena olla hyväksyttävää, mutta meidän on huolehdittava siitä, että poikkeuksesta ei tule sääntöä. kun tässä nyt tapahtumat ovat johtaneet, hyvät naiset ja herrat, siihen, että niin kansallisissa kuin Euroopan parlamentissakin asioita on hoidettu kiireessäkin ja parlamentit usein tuntevat jäävänsä sivuraiteelle. Ja kun täällä Brysselissä me esimerkiksi usein kuulemme, että parlamenttien työ on hieman häiritsevää ja siihen hukataan aikaa, ja eh, se ikään kuin eh, vain viivyttää päätöksentekoprosessia, niin onhan tämä erittäin huolestuttava, hyvät naiset ja herrat. Ja meidän on vastustettava tällaisia eh, sävyjä. Tässä pankkiunionia valmisteltaessa Euroopan parlamentti on joutunut havaitsemaan, että esimerkiksi pankkien kriisinratkaisu ehdotuksessa osa asioista on irrotettu parlamentaarisesta valvonnasta ja ne halutaan hoitaa hallitusten välisessä kokoonpanossa, eikä parlamentti tällaista voi hyväksyä. Me emme voi hyväksyä sitä, että tulee lisää Eurooppaa, mutta vähemmän parlamentarismia. Myönteistähän tässä on tavallaan se, että meitä kiinnostaa yhä enemmän se, mitä naapurimaissa tapahtuu. Ja yhä paremmin ymmärrämme, että me todella istumme Euroopassa kaikki samassa veneessä. Hyvät naiset ja herrat, kun nyt ajatellaan Euroopan talouden ohjausjärjestelmää, niin matkalla kohti sitä tarvitaan välttämättä – kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteiskeskustelua, sillä kaikenlainen talouden ohjaustyö vaatii Euroopassa kunnollista parlamentaarista perustaa ja valvontaa. Siksipä tämä parlamenttien yhteinen työviikko on hyvä tilaisuus tarkastella yhdessä vuosittaisia kasvukertomuksia – ja tässä keskustelussa otamme kyllä nyt merkittäviä askeleita eteenpäin, kun luomme aivan uudenlaista eurooppalaista demokratiaa. Meidän yhteistyömme, hyvät naiset ja herrat, on tähän astisessa Euroopan rakennustyössä ennen näkemätöntä. Ei kukaan meistä tiedä, mihin tässä vielä mennään. Tämä kaikki on meille täysin uutta. Ja tämä on myös aivan uusi parlamentaarisen yhteistyön ulottuvuus. Mutta sehän tästä tekeekin niin jännittävää, hyvät naiset ja herrat. Ja siksi olen niin iloinen siitä, että te olette täällä 150 parlamenttien jäsentä, miehiä ja naisia. Hyvin kirjava ryhmä, en tiedä onko 50 tai useampikin vielä valiokuntien puheenjohtajia Euroopan ja kansallisissa parlamenteissa. Ja tämän lisäksi paikalla on myös parlamenttien puhemiehiä. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä työ, jonka me nyt olemme saaneet käyntiin, perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen ja luo aivan varmasti puitteet 28 hallitukselle plus komissiolle eli toimeenpanovallalle sellaiset puitteet, joissa toimeenpanovalta joutuu ottamaan huomioon kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteisen parlamentarismin. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa parhaat kollegat ja toivotan menestyksekkäitä, kiinnostavia keskusteluja tällä viikolla. Pitää kollega Marmara. Ja kollega Marmarakis jatkaa. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Kiitos paljon, arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, eurooppa neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet, olen erittäin iloinen voidessani olla tänä päivänä teidän edessänne tässä niin kovasti odotetussa konferenssissa. Konferenssi, joka tulee avaamaan virallisesti Kreikan puheenjohtajakauden parlamentaarisen osion. Se on ensimmäinen lajissaan kun ajattelemme näitä Euro- Kreikan parlamentin puheenjohtajakauden aikana ohjelmoituja tapahtumia. Tämä on toinen kerta Vilniuksessa lokakuussa, viime lokakuussa Liettuan puheenjohtajakauden aikana järjestettiin myös vastaava tapaaminen ja tavoitteena oli saada intensiivisempi osallistuminen, keskustelut kansallisten parlamenttien kanssa kysymyksistä, jotka liittyvät talouden mekanismeihin, hallinnon ongelmiin, julkisen ja talouden hallinnon ongelmiin opiskella kaikkia näitä mekanismeja, joita EU on kehittänyt voittaakseen kriisin, jotta voisi paikata niitä aukkoja, joita on syntynyt EUn, raken, EUn rakentamisvaiheessa. Ja kun tämä viimeinen rakennusvaihe on ollut varsin tuskallinen monissa maissa, olen erittäin iloinen, että tämä konferenssi järjestetään Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa. Kiitän tässä vaiheessa yhteistyöstä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin osallistujien välillä. Tämä voi olla vain positiivinen tulos tässä konferenssissa. Tätä tukevat kaikki Tätä aloitetta tukevat kaikki, nimenomaan kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka ovat suoraan kansan valitsemia edustajia. Myös te edustatte, niin kuin mekin edustamme Euroopan kansalaisia. Me olemme kaikki täällä Euroopan kansalaisten edustajia. Minä haluaisin korostaa kuinka paljon on nähty vaivaa, aivan erityisesti Schulzin Euroopan parlamentin puhemiehen johdolla. Ja haluan tässä vaiheessa onnitella myös kansallisten parlamenttien puhemiehiä, jotka ovat keskustelleet näistä asioista ja tehneet loistavaa yhteistyötä, jotta olemme päässeet tänä päivänä tähän asti. Tämä symbolisoi tätä ehkä erilaisia tehtäviä, mutta kaikilla niillä on yhteinen taka-ajatus, vaikka kansallisilla parlamenteilla olisikin ehkä erilainen tehtävä, mutta tänä päivänä voimme todeta, että synergia tulee poistamaan demokratiavajeen. Toivottavasti näin käy, koska de- demokratiavaje valitettavasti on todellisuutta joissakin Euroopan osissa. Tämä uusi vuosi ei ole vain uusi alku tälle ilmaisulle, mutta se on uusi synty koko Euroopalle. Talous näyttää hitaasti, mutta varmasti löytäneen kasvun tien 18 kuukauden taantuman jälkeen. Inflaatio on ollut pysyvää, se on ollut kuitenkin aika alhaalla prosenttilukuina. Jos haluamme saada Euroopan talouden tasapainoon, niin se on saavutettavissa. Euroalueen BKT tulee, edus, tulee nousemaan vähän marginaalisesti, kun kuitenkin sisäinen ky, kil, kysyntä, vienti ja kilpailukyky tulevat nousemaan positiivisesti. Totta kai me olemme voineet todeta, kuinka paljon talous on äh, on äh, horjunut emussa, kun on harjoitettu vääränlaista politiikkaa, niin me tarvitsemme eurooppalaiset EU-instituutioiden tehokasta valvontaa, mutta valvonta on ollut riittämätöntä e Euroopan tasolla tämä äh, on käynyt varsin tuntuvasti ilmi ja se on vaka- vaarantanut talouden vakautta ja varmuutta Eli tämä on EUn tärkein haaste, johon meidän tulee nyt tarttua. Meidän pitää saada BKT nousemaan, meidän pitää saada markkinat toimimaan, työttömyys pitää saada poistettua, nuorisotyöttömyys tulee jatkossakin olemaan visainen ongelma ja se on tulppana rahoituksellisten indikaattorien nousulle jos me ajattelemme pohjoisen ja etelän välisiä eroja, sekin on vain pahentunut. Eli meillä on kahden tyyppistä pääomaluokitusta. Meillä on myös kahden tyyppisiä inhimillisiä ongelmia, inhimillisiä jakautumia. Se on syventänyt ongelmia. Jos sallitte, niin puhuisin mielelläni omasta maastani. Niin rakenteelliset, krooniset heikkoudet Kreikassa ovat todella johtaneet siihen, että kriisi on siellä hajonnut aivan käsi, mutta jo jonkin aikaa Kreikka on ollut todella ohjelmoinnin keskiössä, ehkä vähän epäoikeutetusti, ja sen jälkeen minun on kuin tässä yhteydessä pakko sanoa, että jos ajattelemme näin in, indikaattorein, niin Kreikka on saanut laskettua 13,4 prosenttia BKT-vajetta, kun se alun perin oli 18 prosenttia laskenut. Tämä on myönteinen merkki, eli tämä ensimmäinen positiivinen merkki nousi esille jo viime vuonna. Kreikassa on Euroopan alhaisin inflaation luku ja vaihtotase on myös taantumassa ja SMA on parantanut kaksi kolmannesta kilpailukyvystään, jos verrataan lukuja kahteen vuoteen 2009. Kreikka on uudelleen pääomittanut pankkijärjestelmänsä nyt ja on avannut ammattikuntia, jotka ovat olleet sulkea, sulkeita, on uudistanut eläkejärjestelmää, myös julkisen mm, hallinnon uudistelmaa on parannettu, koulutusjärjestelmää, työmarkkinatilanne on parantunut ja palvelusektoria on pyritty myös parantamaan vaikka me olemme pyrkineet korjaamaan vähän suuntaa, me olemme kuitenkin maksaneet erittäin suunnattoman suuren taloudellis-sosiaalisen hinnan tästä ohja suunnan korjaamisesta BKT on laskenut yhden neljänneksin, jos verrataan vuoteen 2009. Maa oli kuusi vuotta peräkkäin taantumassa. Työttömyysluvut Kreikassa ovat tänä vuonna, on ollut tänä vuonna 27 prosenttia, 57 prosenttia nuorisos, nuorten keskuudessa. Väestö on köyhyysloukussa, sosiaalisen syrjäytymisen uhan edessä. Ja nämä korjaavat toimet ovat erittäin tuskallisia Kreikan väestölle, koska talouden ohjelmat koetaan joskus epäoikeudenmukaiseksi. Elintason laskenut rajusti Kreikassa. Nämä suunnattomat muutokset ovat ovat koskettaneet kansa, kaikkien kansalaisten jokaista elämää. He ovat te, joutuneet tekemään suunnattomia uhrauksia. Ehkä tilanne on samankaltainen muissa Euroopan eteläisissä maissa. Eli eh, tämä on lisännyt vettä myllyyn euroskeptikkojen piirissä ja, ja monet jäsenvaltioiden kansalaiset tukevat näitä euroskeptikkoja, koska ei ole saatu mitään positiivista viestiä. Vaihtotase on laskenut ja solidaarisuus on laskenut, sosiaalinen kohesio on heikentynyt. Näin ollen on todella kiireellistä tuottaa hyviä, näkyviä, tuntivia, konkreettisia tuloksia, jotta jotta kansalaiset kokisivat sen, että EU-ssa tehdään jotakin ja että meillä on kunnianhimoisia hankkeita ja, ja että eurooppalaiset perheet voivat hyötyä näistä hankkeista, että meillä on visio Euroopasta. Tämä on keskeistä, se on perusta eurooppalaiselle suurperheelle. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat, vuosittainen talouskasvututkimus, joka julkaistiin viime vuoden marraskuussa, joka koskettaa vuotta 2014. Siinä sanotaan painopistealueina kasvun kilpailukyvyn parantaminen EU:ssa samoin kuin kestävän kasvun eteenpäin vieminen. Suurin este tälle on ollut Euroopan työllisyystilanne ja markkinoiden likviditeetin epävakaisuus. Ja myös tämä finanssipoliittinen vahvistami, konsolidointi on ollut toinen suuri asia budjettikysymyksissä. Mm, pankkiunioni on tärkeä askel eteenpäin, jos me haluamme saada hyvän kasvun Eurooppaan. Meillä pitää olla yksi valvontamekanismi, josta on jo päätetty EUn e huippukokouksessa – vastikään sille annettiin keskeiset perusperiaatteet. Tämä on yksi ainut valvontamekanismi. Sillä tuleva lainsäädännöllinen rooli ja se tulee parantamaan tätä noidankehä, joka riittyy liittyy julkisen talouteen ja, rahoit, pankki, ja pankkien rahoitukseen. Me haluamme paremman pank, eurooppalaisen pankkijärjestelmän ja hallitusten pitäisi toimia siten, että pankkisektori olisi terve, hyvin toimiva, jolla on tietty immuniteetti, kun on kyse tietystä riski- ja vaaratilanteista näin voisimme taata paremman lainan saantijärjestelmän ja ja reaalitalous voisi silloin paremmin, toimia paremmissa olosuhteissa. Hyvät naiset, hyvät herrat, jos me haluamme eh, jos me haluamme saada katetta meidän vaivanaille, meidän pitää tajuta, mikä on reaalitalous. Meidän täytyy tajuta, mikä on eurooppalainen suurperhe. Ei ole kyse vain pelkästään kansalaisista. Mehän tiedämme, että tavoit, perusteena kasvu ei ole mikään epämääräinen ilmaisu. Se on perusta, se on sokkeli, mutta meidän täytyy ajatella ennen kaikkea ihmisiä. Meidän täytyy keskittyä kansalaiseen ihmiseen, jotta hän saa sen, mitä hän odottaa. Ja voisimme pyyhkiä pois kaikki epätasapainot nimenomaan työllisyystilanteessa. Hyvät naiset, hyvät herrat, 2013 ensimmäistä kertaa me pystymme toteamaan kuinka lähdettiin käynnistämään eurooppalaista ohjausjaksoa tulokset olivat onnistuneita, vaikka se, eh, sitä voidaan vielä parantaa ja täydentää. Eh, eh, tällöin voitiin todeta tietyn tasapainon palautuneen ja tavoitteet olivat selkeitä ja laskettavissa ja se antaa tiettyä liikkumavaraa jäsenvaltioille, jotta ne voivat valita itse tämän tietyn policy mix politiikan ja voivat sopivalla tavalla eriyttää omaa toimintaansa, politiikkaansa ja ottaa, jolloin voidaan ottaa huomioon kaikkien jäsenvaltioiden omat erityispiirteet nimenomaan ne, niissä maissa, jotka valittavat makrotalouden epätasapainoa. Me, myös valvonta ja toteuttaminen ei ollut riittävää eikä tyydyttävää viime vuonna. Mitä tulee sitten budjettikysymyksiin, budjettiohjelmahanke, Tupac-hanke, voitiin asettaa arvioinnin alaiseksi. Siitä tehtiin kattava arviointi, kun lähdettiin toteuttamaan kokonaisvaltaisia rakennemuutoksia, kun arvioitiin kansallisia rakenneohjelmien uudistuksia, niin sillä saatiin parempi makrotaloudellinen tasapaino. Se on keskeistä. Sen takia meidän pitää antaa enemmän painoarvoa hyville suosituksille. Talouden hallinto, finanssipoliittinen hallinto on välttämätöntä, jotta voimme vastuullistaa päätöksentekijätahot. Tämä on välttämätöntä siinä on pakko antaa se Euroopan parlamentille sille kuuluva arvo ja myös kansallisten parlamenttien arvo. Näiden instanssien täytyy todella pystyä mm, olla yhteydessä kansalaisten ongelmia ja toimia tietynlaisena kompassina, solidaarisuuden esimerkkeinä. Meillä on paljon työtä edessämme, oikeudenmukaisuus, avoimuus, ne ovat käsitteitä, niin, mutta niiden pitää aina olla esillä, koska meidän pitää voida taata meidän oma uskottavuutemme ja myös meidän pitää olla tehokkaita tänä päivänä nämä kysymykset näkyvät eurooppalaisessa esityslistassa ja mm, tällä on elintärkeä vaikutus. Minä odotan erittäin suurella mielenkiinnolla talous- ja finanssipoliittista keskustelua. Hän kiittää teitä jo tässä vaiheessa ja voin, haluan taata teille, että Kreikka tekee kaikensa puheenjohtajakaudessa taatakseen hyvän yhteistyön Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Kiitos. Suuret kiitokset kollega Maima Raakis. Seuraavaksi puheenvuoro saa komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso. Olkaa hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia parlamentin puhemies, Kreikan parlamentin puhemies, neuvoston puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää teitä kutsusta tänne tärkeään konferenssiin. Eurooppalainen parlamentaarinen viikko on erittäin tärkeä, jotta eri äänet ja kannat saadaan yhdistettyä. Keskustelun kautta voimme edistää EUn demokraattisia rakenteita. Valtaosa meistä varmasti on kunnianhimoinen Euroopan suhteen, ja meillä on hyvin paljon taloudellista potentiaalia käyttämättä, ja me haluamme löytää parhaat tavat toteuttaa tämä. Euroopan pitää päästä kestävälle kasvuuralle takaisin, joka on osallistavaa. Ja tiedän, että kunnianhimo välinnä johtaa kärsimättömyyteen ja myöskin rakentavan kritiikkiin. Siinä ei ole mitään vikaa. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, mistä olemme tulossa ja minne olemme nyt menossa. Euroopan haasteet, kun ajatellaan talouden hallintoa, olivat suuria jo ennen kriisiä. Eikä minun varmaan tarvitse kertoa teille, kuinka haastava tilanne on ollut siitä lähtien. Fakta on, että meidän täytyy uudistaa ja korjata tätä laivaa keskellä myrskyä, ja näin olemme toimineet. kriisi on antanut meille poliittista pontta tehdä aikaan muodostuksia, jotka eivät ole mahdollisia ennen kriisiä. Jotkut muutoksista olivat mahdottomia kuvitella, mutta vuosien mittaan vaihe vaiheelta me olemme muuttaneet talouden ohjausjärjestelmää Euroopassa ennennäkemättömään muotoon. Eikä se tarkoita, että tämänhetkinen järjestelmä olisi täydellinen, että työ olisi tehty, että uskomme, että tulos on paras mahdollinen, vaan tämänpäiväinen keskustelu varmasti osoittaa, että parantamisen varaa vielä on paljon ja meidän täytyy käydä näistä asioista syvällistä keskustelua. Mutta me olemme kuitenkin saaneet paljon aikaan, olemme päässeet yllättävän pitkälle hyvin lyhyessä ajassa. Ja mielestäni meidän täytyy muistaa nyt millaisia ongelmia meillä vielä on hoidettavana Euroopassa, kun ajatellaan työttömyyttä ja kiireellisiä sosiaalisia tilanteita tietyissä jäsenvaltioissa. Ja meidän tulee olla ylpeitä toimista, joihin on ryhdytty hallinnan alalla Euroopassa, ja olemme luoneet olosuhteet sille, että tällainen kriisi ei enää toistu, tai jos toistuu, niin sitten pystymme siihen vastaamaan. Täytyy muistaa, että vielä pari vuotta sitten keskusteltiin Kreikan poistumisesta euroalueelta. Ja nyt Kreikka on täällä neuvoston puheenjohtajavaltiona. Ja kuulimme juuri Kreikan parlamentin puhemiehen puheenvuoron. Kreikka ylpeästi luotsaa nyt neuvostoa. Ja täytyy muistaa, että jokin aika sitten niin, niin sanotut asiantuntijat sanoivat, että euro loppuu kokonaan. Ja nyt euroalueella on uusi jäsenvaltio Latvia tärkeiden uudistusten jälkeen ja hyvin tiukan sopeuttamisohjelman jälkeen. Jokin aika sitten jotkut ennustivat, että koko EU hajoaa. Ja juuri äsken saimme uuden jäsenvaltion EU-hun, Kroatia on nyt 28. EUn jäsenvaltio. Monet näistä ohjel- maista, jotka ovat säästöohjelmissa mukana, ovat nyt paremmassa tilanteessa markkinoilla kuin monet maat, jotka eivät ole pyytäneet apua. Ja joissain näissä valtioissa on korkeampi kasvuaste kuin muualla Euroopassa ja euroalueella. Ja osa näistä maista pääsee jo apuohjelmista eroon, kuten Irlanti, ja myöskin Espanja, mitä tulee pankkien avustamiseen. Täytyy siis muistaa, missä on oltu ja missä ollaan nyt, ja täytyy tunnustaa, mitkä olivat alkuvaiheen virheitä. Lyhyesti puutteet, jotka liittyivät aikaisempaan järjestelmään. Ensinnäkin Uskon, että eurooppalainen ohjausjärjestelmä oli taloudessa liian pehmeä. Se oli riittämätön, jotta jäsenvaltiot olisivat ryhtyneet tarvittaviin rakenneuudistuksiin, ja joskus ei pystytty edes kunnolla tarkistamaan kansallisia tilejä. Komission piti luottaa tilastotietoihin, jotka eivät aina pitäneet paikkaansa, koska ne oli hoidettu kansallisella tasolla pelkästään. Näissä maissa on tehty uudistuksia, talouksia on saatettu tasapainoon, ja kun näin ei tapahtunut automaattisesti, niin Eurooppa pani sen merkille, mutta Eurooppa ei voinut ryhtyä mihinkään korjaaviin toimiin tai varmistaa, että kansalliset hallitukset panivat töpinäksi. Toiseksi budjettikysymyksissä euroalueen jäsenet saivat selkeitä tavoitteita edellisessä järjestelmässä ja sitten toimittivat komission raportteja. Mm, minun ei varmaan tarvitse muistuttaa, että vuosina ennen kriisiä monet, eli peräti valtaosa euromaista, ylitti budjettirajat, jotka ne olivat itselleen asettaneet. Ja kun komissio muistutti niitä vastuuttomasta käyttäytymisestä, mutta se oli kaikki, mitä komissio pystyi asialle tekemään. Ja nyt on huomattu, että jos jotkut jäsenvaltiot eivät riko kasvu- ja vakaussopimusta, niin heille ei olisi koitunut näitä hyvin kielteisiä vaikutuksia talouskriisin yhteydessä. Ja myöskään ei ollut mitään eurooppalaisia sääntöjä rahoitussektorin valvomiseksi – kansalliset viranomaiset eivät pystyneet estämään sitä, että ongelmat pahenivat. Ja täytyy muistaa, että rahoitusalan valvonta oli täysin kansallisten valvojien käsissä. Ja mitä tapahtui? Joissain jäsenvaltioiden pankkijärjestelmissä tapahtui asioita ilman, että kansalliset valvojat olisivat viitanneet mihinkään ongelmiin. Ja vasta nyt meillä on sitten yhteinen valvontajärjestelmä. Ei myöskään ollut eurooppalaista järjestelmää, jolla valvottaisiin pankkien kriisinratkaisuja, kun ne olivat kaatuneet, vaikkakin oli selvää, että konkurssi olisi liikaa yksittäisen hallituksen kannettavaksi. Hallitukset ja kansalliset valvojat joissain tapauksissa mahdollistavat sen, että jäsenvaltio oli pankkialalla sellaisissa veloissa, joka oli moninkertainen maan bruttokansantuotto tavoitteeseen nähden. Ja kaikki tämä tapahtui kansallisen valvojan alaisuudessa. Ja laajemmin puhuttuna, ja jotta talous- ja saadaan päätettyä loppuun, niin se loi turhaa vääränlaista turvallisuuden tunnetta. Ja institutionaaliset epätasapainot mahdollistivat sen, että tilanne kääntyi katastrofaaliseksi, kun kriisi alkoi, ja epävarmuus oli kaikkein pahin vihollisemme. Talous- ja rahaliiton tehtävänä oli välttää epävakaita oloja, mutta ainoastaan jos jatkuvasti lähdettiin syventämään talous- ja rahaliittoa, jossa kaikki raha talous- ja poliittiset kysymykset olivat tasapainossa, niin sen jälkeen pystyttiin lähtemään kestävälle tielle korjaamaan tilannetta. Eli tämä täytyy muistaa. EU ei aiheuttanut kriisiä. Kriisiä ei lähtenyt liikkeelle EUsta, vaan sen ulkopuolelta. Ja sehän oli lähinnä seurausta joissain tapauksissa vastuuttomasta käytöksestä rahoitussektorilla – ja myöskin kun kansalliset hallitukset olivat keränneet liikaa velkoja, niin Eurooppa ja euroalue eivät olleet valmiina rakenteellisesti ja arkkitehtuurin kannalta kohtaamaan tämä tyyppistä kriisiä. Ja meidän piti reagoida hyvin dramaattiseen tilanteeseen. Ja samanaikaisesti meidän piti olla palomiehiä, meidän piti sammuttaa paloja ja samaan aikaan rakentaa sitä uutta rakennusta johon mukaan saatiin euroalue ja kaikki jäsenvaltiot. Paljon on tehtävänä, mutta jo nyt tehtävä on täysin erilainen. Meillä on selkeämpiä sääntöjä, meillä on niin sanottu six-pack ja two-pack lainsäädäntöä, joka on Euroopan toimielimissä hyväksytty. Meillä on keskitetympää valvontaa ja paljon enemmän koordinointia kansallisen politiikan alalla. Maakohtaiset suositukset ja ohjausjakso sisältävät nyt tavoitteita ja ne ovat avoimia. Meillä on yhdenmukaiset säännöt pankeille. Meillä on eurooppalainen valvontajärjestelmä ja nyt ollaan luomassa pankkien kriisiratkaisujärjestelmää ja se on viimeinen osa todellista pankkiunionia. Poliittisesti on se, että euro on tullut jäädäkseen ja me olemme kaikki samassa veneessä. Ja meidän kaikkien on kannettu otettava vastuumme, jotta voidaan varmistaa, että vene pysyy kuivana ja tuulilta turvassa. Euroopan talouden ohjausjärjestelmä on muuttunut ja tulos ei nyt riipu rakenteen, rakenteista, vaan siitä, millaisia tuloksia saadaan aikaan kansallisella tasolla. Ja kun ajatellaan näitä uudistuksia, joita on toteutettu kaikissa jäsenvaltioissa ja Euroopassa, niin meidän täytyy ymmärtää, että mitä, kun ajatellaan tuloksia, niin meillä on ratkaisu ongelmiin. Ja meidän on muistettava, niin kuin aikaisemmin ennen kriisiä ei ymmärretty, että se mitä tapahtuu tai ei tapahdu yhdessä maassa, se voi vaikuttaa hyvin kielteisesti muihin valtioihin. Ja siksi meillä pitää olla yhteistä talouden ohjausta ja sen pitää olla demokraattisesti vastuullista Euroopan tasolla, mutta myöskin kansallisella tasolla. Ja siksi täytäntöönpanossa ja legitimiteetin puolesta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooli on niin keskeinen. Eli missä ollaan nyt? Jos katsotaan institutionaalisia parannuksia viime vuosina, budjettitilanteen parantamista, koska alijäämät ovat supistuneet, toteutuneita rakenneuudistuksia, ja kilpailukyvyn parantumista. <clears throat> Ohjelmamaathan ovat tässä, tästä hyvä esimerkki. Niin ei voida kiistää sitä, että hyvin paljon työtä on tehty. Mutta talous- ja sosiaaliolosuhteet ovat vielä ongelmallisia, ja meillähän on vielä työttömyyteen liittyvä draama, erityisesti nuorisotyöttömyys. Tästä syystä vuoden 2014 kasvuselvityksessä ei muutettu painopistealueita, koska me katsomme, että ne pitäisi säilyttää. Eli meillä pitää olla finanssipoliittista vahvistusta, joka on talouden kannalta ystävällistä. Ja sitten meillähän on edelleen valtioiden välillä valtavia eroja, ja näinhän ei pitäisi olla samassa rahaliitossa. Ja sitten pitäisi välttää myöskin sisämarkkinoilla – me edistämme raakaneuudistuksia, jotka edistävät kasvua ja kilpailukykyä. Ja meidän pitää puuttua työttömyyteen ja kriisin sosiaalisiin syihin. Me olemme nyt käännekohdassa kriisissä. Kasvuuralle ollaan pikkuhiljaa pääsemässä takaisin ja olemme edistyneet uuteen vaiheeseen, mutta taantuman takaisin taakse jättäminen ei riitä vielä, että voidaan sanoa, että kriisi on ohi. Miten voidaan sanoa, että kriisi on ohi, jos työttömyyttä on vielä näin paljon? Siksi meidän täytyy edelleen keskittää huomiomme siihen, miten saamme vahvistettua kasvua ja kilpailukykyä, jotta voimme saada aikaan kestävän elpymisen. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy antaa poliittista vakaut- siitä, että me voimme luoda todellista talous- ja rahaliittoa, Tämä on hyvin tärkeää, koska joskus asiantuntijat sanovat, että tämä johtui yhdestä tai kahdesta päätöksestä ainoastaan. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Voin tämän sanoa kokemuksesta. Kun keskustelimme näistä asioista Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan, Japanin kanssa, niin meiltä kysyttiin ei ainoastaan jonkun maan alijäämästä tai siitä, mitä Euroopan keskuspankki tekee, vaan siitä, kuinka sitoutuneita olimme siihen, että oli todellinen talous- ja rahaliitto. Sehän on poliittinen kysymys viime kädessä, ja kaikki toimet, joita on toteutettu, esimerkiksi kaikki, mitä Euroopan keskuspankki on tehnyt, se oli mahdollista ainoastaan siksi, että meillä oli tie eteenpäin syventää talous- ja rahaliittoa. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän myöskin, kun ajatellaan alijäämien supistamista ja velkoja, rakenneuudistuksia – ja se, mistä sovittiin neljän puheenjohtajan raportissa, siinä oli neuvosto, euroryhmä, komissio ja parlamentti. Ja siellä oli selviä merkkejä siitä, että markkinat alkoivat uskoa tähän. Sielläkin muutettiin tapa, jolla asioita Euroopassa oli tehty. Mehän olimme jonkin aikaa G20-ryhmässäkin maailman sairas mies. Ja kun tehdään tällaisia päätöksiä, niin sitten ihmiset uskovat, että ongelmiin puututaan, ja siksi on tärkeää viedä päätökseen pankkiunioni. Eikä voida sanoa, että se olisi saatettu päätöksen ennen kuin meillä on yhtenäinen pelas kriisiratkaisumekanismi. Ja vetoan nyt parlamenttiin ja neuvostoon, jotta voisimme tehdä kompromissin ja jotta saisimme sopimuksen aikaan ennen Eurooppa-vaaleja. Kummankin osapuolen täytyy nyt tinkiä kannastaan. Kummankin täytyy hiukan tinkiä kannastaan ja toivottavasti voimme nyt saada tämän sopimuksen aikaan Kreikan kaudella mahdollisimman nopeasti. Meidän täytyy vahvistaa myöskin vastuullisuuttamme ja legitimiteettiämme. Meillä pitää olla monen tasoinen järjestelmä. Vastuu pitää taata sillä tasolla, jolla päätöksiä tehdään. Ja täytyy ottaa myöskin huomioon muut tasot, joilla näitä vaikutuksia päätöksistä tunnetaan. Eli tarvitaan parempaa koordinointia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja Euroopan komissio, sehän on vastuussa jo nyt parlamentille. Ja meidän täytyy tehdä myöskin yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa kapasiteettien mukaisesti. Tätä on nyt tehty esimerkiksi uudessa järjestelmässä, joka meillä on. Esimerkiksi marraskuussa ensimmäistä kertaa julkistettu pyydettiin lausuntoja budjettiluonnoksista. Tällä tavalla Eurooppa ja jäsenvaltiot ovat lähestyneet toisiaan. Ja nyt kun ajattelemme näitä asioita, niin täytyy muistaa, että muutama vuosi sitten, kun kysyttiin, voisiko Euroopan komissio antaa lausunnon kansallisista budjettiluonnoksista, niin olisi sanottu, että se on mahdotonta. Se ei tule tapahtumaan. Mutta nyt kriisin takia tästä sovittiin päätettiin yksimielisesti neuvostossa, eli jonkinlaista työtä pitää tehdä. Ja on täysin selvää, että me olemme valmiita sitoutumaan kansallisten parlamenttien kanssa tähän. Kansalliset parlamentit ovat täysin toimivaltaisia kansallisissa budjettiasioissa. Komissiolla ei ole mitään veto-oikeutta eikä se pysty muuttamaan kansallisia budjetteja. Mutta me voimme keskustella asioista yhdessä ja tämä on tärkeää, koska tällä tavalla voimme syventää eurooppalaista talouden ohjausjärjestelmää. Meillä on talouden ohjausjakso Euroopassa, mutta meillä pitää olla myöskin kuuluvuuden tunnetta, koska on ajateltu, että tämä asia kuuluu poliittisille asiantuntijoille ja eliitille. Vielä ei demokraattisella tasolla tunneta tätä hanketta omaksi, että me olemme tässä kaikki yhdessä. Kun puhumme budjetista, meidän pitää keskustella kumppanien kanssa, ja me meidän tulee toimia näin kaikilla tasoilla, kansallisella ja Euroopan tasolla. On myöskin tärkeää, että eurooppalainen ulottuvuus otetaan huomioon, ja kun katsotaan, miten maita johdetaan, niin täytyy myöskin katsoa, miten kansalliset päätökset tuntuvat rajojen ulkopuolella. Tämä on filosofia tämän viikon taustalla, ja siksi komissio halua lisätä yhteistyötä sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien kanssa. Varmasti voidaan sanoa, että nyt ollaan siirtymässä pois teknisistä kysymyksistä ja nyt voimme käydä todella poliittista keskustelua EU-sta, jollaista saamme halua aikaan. Ja kuten jo aikaisemmin olen sanonut monta kertaa, olen valmis kertomaan kansallisten parlamentin jäsenten kanssa, ja EU on nyt vaiheessa, jossa emme pysty etenemään, että kyse on vain byrokraattisesta tai teknokraattisesta rakenteesta, vaan nyt tarvitaan yhä enemmän täysin demokraattista Euroopan unionia. Kiitos. Kiitos paljon puheenjohtaja Barrosolle. Nyt annan puheenjo- puheenvuoron puheenjohtaja Van Rompuylle. Olkaa hyvä. Arvoisa parlamentin puhemies, arvoisa Kreikan parlamentin puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisa kansallisten parlamenttien puhemiehet, arvoisat kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo saada osallistua tähän toiseen parlamentaariseen konferenssiin joka pidetään äh, vakaussopimuksen 13 artiklan pohjalta. Parlamenttien väliset kokoukset, kuten tämänpäiväinen, ovat hyvin tärkeitä, jotta parlamentit äh, voivat osallistua paremmin valvontatyöhön niin kotona kuin sitten Euroopankin tasolla, kun ne valvovat äh, toimeenpanevia elimiä. Ja tietenkin sitten voivat vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia. Vaikka kukin kansallinen parlamentti on vastuussa oman maansa talouspolitiikan ja talousarvion valvonnasta, nämä toimivallat äh, liittyvät äh, hyvin suureen riippuvuuteen maiden välillä. Ja nyt luomme yhteisiä puitteita voidaksemme yhä paremmin kehitellä ja hallinnoida tätä keskinäistä riippuvuutta. Ja tämä keskinäinen riippuvuus on erityisen tärkeä tietenkin niille, joilla on yhteinen valuutta. Mutta niin kuin sopimuksen artiklassa 121 todetaan, viitataan koko unionin jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaa yhteisenä huolenaiheena ja koordinoivat työtä työtä neuvostossa. Hyvät naiset ja herrat, Talouskriisi, joka viitisen vuotta sitten meihin iski, oli kaikkein merkittävin talouskriisi sitten 30-luvun suuren laman ja se paljasti puutteita kansallisissa talouspolitiikoissa, meidän yhteisissä yhtenäismarkkinoissamme sekä myös euroalueen omissa rakenteissa. Kaikki EU-jäsenvaltiot maksoivat kyllä kovan hinnan siitä, että pankkeja ei kyllin oltu valvottu ja että pankit olivat saaneet hallinnoida riskejä hyvin vastuuttomalla tavalla. Julkinen ja yksityinen velka olivat toinen tärkeä syy tälle kriisille ja suuria virheitä oli kyllä tehty myös euroalueen ensimmäisten kymmenen vuoden aikana. Nyt viime vuosien työ on pitkälti puuttunut näiden eri tasojen puutteiden korjaamiseen kansallisella tasolla on tehty valtavia ponnisteluja paitsi niissä maissa, jotka nyt ovat olleet otsikoissa, myös muissa. Me kaikki olemme joutuneet kohtaamaan rakenteellisia ongelmia ja myös hyvin pitkän ajan muutoksia taloustilanteessa. Kun katsotaan Euroopan unionia kokonaisuutena, selkeä puute oli se, että vaikka meillä oli yhteiset rahoitusmarkkinat, meillä ei juurikaan ollut yhteistä sääntelyä eikä yhteistä valvontaa, joka olisi kohdistunut näihin yhteisiin rahoitusmarkkinoihin. Me kaikki hoidimme asiat erillämme ja tehottomasti. Tämän jälkeen on hyväksytty hyvin paljon lainsäädäntöä, jonka pohjalta pyritään saamaan aikaan yhteiset vahvemmat säännöt, jotka sitten liittyvät myös pankkiunioniin ja yhteiseen valvontajärjestelmään. Katsoimme myös, että meidän yhteisiä velka- ja alijäämä sääntöjämme ei kunnioitettu, eivätkä ne muutenkaan ole tilanteen tasalla. Tähänkin on nyt puututtu. Ja tämän lisäksi meillä on uusia menettelyjä, kuten Euroopan talouspoliittinen ohjausjakso, joiden pohjalta voidaan koordinoida talouspolitiikkaa eri maiden välillä. Ja voidaan äh, havaita ja korjata äh, talouden epätasapainot. Tämän lisäksi euroalueen tasolla, kun Maastrichtin sopimus ei mitenkään ottanut huomioon tämän kaltaista valtavaa kriisiä, niin nyt on uudet pelastusmekanismit, jotka kulminoituvat Euroopan vakausmekanismiin sekä uudet säännöt vakaussopimuksessa. Ja tämä työ jatkuu. Nyt ollaan luomassa sitä, mitä nyt kutsutaan pankkiunioniksi. Viime kuun ECOFIN ja Euroopan neuvoston kokoukset olivat tässä hyvin keskeisessä asemassa. Nyt puhuisin muutaman sanan tuosta pankkiunionista, kun siihen nyt viimeaikaiset keskustelut ovat keskittyneet erityisesti neuvoston kokous viime kuussa. Valtioiden ja hallitusten päämiehet olivat luvanneet tätä joulukuuksi ja joulukuussa saatiin aikaan sopimus. Pankkipuitteet yleensä liittyvät kolmeen ulottuvuuteen, valvonta, kriisiratkaisu sekä talletustaku, talletusturva, niin meidänkin. Ensinnäkin tämä talletusturva, uusi direktiivi, joka luo yhtenäiset puitteet, saatiin aikaan kaksi päivää ennen huippukokousta neuvoston ja parlamentin välillä. Toiseksi valvonta. Yhteinen valvontamekanismi saadaan viimeistään marraskuussa toimintaan ja rouva Daniel Nui tulee johtamaan tätä työtä. Pankkien terveystarkastukset ovat tällä hetkellä käynnissä ja Euroopan keskuspankki on nyt ottamassa tämän uuden valvontaroolin vastuulleen. Ja kolmanneksi sitten äh, kriisinratkaisu, äh, pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi, joka harmonisoi nämä säännöt, hyväksyttiin sekin juuri ennen joulukuun huippukokousta neuvoston ja parlamentin välillä. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että valtiovarainministerit äh, saivat aikaan hyvän sopimuksen pankkien kriisinratkaisumekanismista. Tämä on hyvä nyt täytyy saada aikaan hyvä sopimus luonnollisesti Euroopan parlamentin kanssa ja toivon, että tämä tapahtuu nopeasti niin, että pankkiunionin puitteet saadaan sovittua vielä tämän lainsäädäntökauden loppuun mennessä. Ja minä nyt vetoan neuvostoon ja parlamenttiin, että löytäisivät konsensuksen. Kun ajatellaan näiden saavutusten laajuutta ja nopeutta, niin ei tätä kyllä tulisi aliarvioida. Euroalueelle tämä on kyllä valtavin harppaus eteenpäin euron keksimisen tai luomisen jälkeen. Ja nyt tämä pankkien kaatuminen ja mm, hallitusten rahoitusyhteys rikotaan ja tämä auttaa kyllä taloutemme jälleen jaloilleen. Tämän lisäksi pankkiunioni on osoittanut ja myös meidän johtajamme ovat osoittaneet, että me olemme täysin vakaan ja vahvan euroalueen tukena. Poliittinen tahtomme on olemassa ja nyt euroalueen eksistentiaalinen uhka on kyllä takanamme. Juuri tästä poliittisesta tahdosta tämä johtuu. Vuoden loppuun mennessä aito talous- ja rahaliitto raportti saadaan varmasti kohdilleen. Ja tässä pyritään korjaamaan euroalueen puutteita. Ja tämä on tietenkin tämä työ avointa myös euroalueen ulkopuolisille maille. Tämän lisäksi ollaan kehitelty tätä emun eetä, eli talo, talousekonomiliittoa ähm, muutenkin kuin äh, ohjausjakso, myös äh, Sixpack ja Twopack sekä finanssipoliittinen sopimus ovat tässä taustalla. Ja nämä kumppanuudet kilpailukyvyn kasvun ja työpaikkojen puolesta. Tässä halutaan rohkaista aikaansaamaan rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä EMUn vakalle toiminnalle. Ja samalla toimitaan tasapainoisesti, ollaan sitoutuneita, ollaan vastuullisia ja myös solidaarisia. Ja Tämän lisäksi saadaan aikaan myös taloudellisia kannustimia. Pyrkimys on saada aikaan lopullinen sopimus tästä emun palapelin osasta vielä lokakuun, lokakuun mennessä. Joulukuussa Eurooppa-neuvostossa palasimme myös työhön, joka liittyy kilpailukykyyn, kasvuun ja työpaikkoihin. Arvioimme tätä kasvu- ja mm, työllisyyssopimusta ja mm, Werner Hoyer, joka on Euroopan investointipankin pääjohtaja, Yhdessä hänen kanssaan tarkastelemme EIPn mahdollisuuksia lainoittaa taloutta, erityisesti PK-yrityksiä ja uudet EU määrärahat 2014-2020 ovat nyt nekin käytössä, sisältäen muun muassa nuorisotyöllisyysaloite ja PK-yritysaloite. Me olemme nyt saaneet liikkeelle eri tasoilla elvytystä ja uskomme, että taloutemme ja myös työllisyytemme on nyt jälleen kasvuurilla. Nyt puhuisin tästä laajemmasta koko kuvasta siitä työstä, jota on viimeisten neljän vuoden aikana tehty askel askeleelta, kun Euroopan unioni on tarvinnut uusia välineitä äm, voidakseen huolehtia taloudellisen äh, keskinäisen riippuvuutemme hallinnosta entistä paremmin. Osa tästä työstä on tehty olemassa olevien sopimusten pohjalta lainsäädäntöprosesseja menetellen, ja osa tästä työstä on vaatinut uusien välineiden luomista. Niitä ei ollut aiemmin olemassakaan, ja tähän tarvittiin tietenkin myös kansallisten parlamenttien hyväksyntä ja ratifiointi. Ja osa, osa tästä työstä liittyy koko unioniin ja osa euroalueeseen mutta kaikki nämä uudistukset ovat nostaneet esiin kysymyksiä demokraattisesta tilivelvollisuudesta. Yleisesti ottaenhan kansallisten päätösten tilivelvollisuus ja sen valvonta tapahtuu kansallisten parlamenttien kautta, kun taas Euroopan tason päätöksen eh, teossa tietenkin neuvosto, jonka ministerit ovat eh, vastuussa kansallisille parlamenteille ja sitten Euroopan parlamentti hoitavat eh, tämän työn yhdessä, mutta tämä tietenkin tuo muossaan paitsi kaksinkertaisen valvonnan myös äh, jonkin verran monimutkaisuutta. Ja kun tähän liittyvät sekä kansalliset että eurooppalaiset, eurooppalaiseen toimivaltaan kuuluvat kysymykset, niin päätöksenteosta tulee entistä monimutkaisempaa. Ja joissain tapauksissa tämä on kyllä näkynyt meidänkin työssämme. Ja kun parlamenttien täytyy saada hoitaa oma valvontatehtävänsä, niin meidän kaikkien on huolehdittava läpinäkyvyydestä menettelytavoissamme. Kun ajatellaan tätä työtämme, niin on varmistettava se, että kansalliset parlamentit, valvovatpa ne sitten kansallista päätöstä, jonka hallitus on tehnyt, tai Euroopan tason päätöstä, johon hallitus osallistuu, niin kansallisten parlamenttien on voitava tämä asia tehdä. Ja jokainen jäsenvaltio tietenkin itse oman perustuslakinsa ja parlamentaarisen perinteensä pohjalta päättää, miten kansallinen parlamentti kansallista ministeriä valvoo. Mutta mitä tulee Euroopan tason, niin Lissabonin sopimuksessahan todetaan, että kaikki lainsäädäntöehdotukset toimitetaan kansalliselle parlamentille ennen kuin neuvosto tai Euroopan parlamentti kantaa ottaa. Parlamenttien välinen vuoropuhelu, niin kuin tämä konferenssi, me hyvät naiset ja herrat, on sekin erittäin hyödyllinen väline. Näin Euroopan tason päätökset joita tehdään, kuten nyt esimerkiksi pankkien kriisinratkaisumekanismi ähm, tai tulevat ähm, toimijat, jotka toimivat osittain äh, riippumattomina, niin avainasia tässä on läpinäkyvyys, äh, raportointi sekä myös jälkikäteissä valvonta, ähm, joka luonnollisesti perustuu yhteisiin äh, määräyksiimme. Ja tietenkin Euroopan parlamentillahan on myös rooli näiden uusien elinten nimitysprosesseissa. Aivan epäilemättä, hyvät naiset ja herrat, Euroopan ö, eri mekanismien demokraattista legitimiteettiä ja tilivelvollisuutta voidaan entisestään vahvistaa, mutta minä olen täysin varma siitä, että että ähm, näiden ehdotusten tulisi ennen kaikkea tulla parlamenteilta itseltään. Ja siksi minä odotan kovasti ähm, niitä ajatuksia ja ehdotuksia, joita tämä konferenssi äh, nostaa esiin ja tietenkin teidän kansallinen työnne liittyen äh, tämänhetkiseen talouspolitiikkaan. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Vielen Dank, Herman. Kiitokset, Herman. Parhaat kollegat, meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että keskustelu täällä on mahdollisimman sujuvaa. Valittelen kovasti sitä, että kaikki te ette puheenvuoroa ehdi saada, eikä varmaankaan puheenkaan ole riittävästi. Siksi tekisin nyt pari ehdotusta siitä, miten tämän keskustelun voisimme järjestellä. Niin, Meillä on täällä nyt siis todella yli 140 kollegaa läsnä. Pyytäisin, että näin ollen hyväksytte, että puheaika rajoitetaan kahteen minuuttiin. Nyt voimme mm, pitää tällaisen kysymysvastauskierroksen. Kaksi minuuttia Euroopan parlamentissa, hyvät naiset ja herrat, on pitkä puheaika. En tiedä, miten se on teillä siellä omissa parlamenteissanne, mutta Eikö yleensä ryhmien puheenjohtajilla ole neljä viisi minuuttia, joten äh, kyllä täällä Euroopan parlamentissa kaksi minuuttia on paljon. Me ehdottaisimme, että kansallisista parlamenteista neljä kollegaa saisi kulloinkin puheenvuoron siis kollega Euroopan parlamentista, eli tällainen äh, suhde neljän suhde yhteen. Ja nyt ehdottaisin, että Mm, eh, eh, hoitaisimme tämän eh, protokollan niin, että neljä ensimmäistä puhujaa ovat ikään kuin protokollaarisella tasolla, samalla tasolla eli Kreikan parlamentin varapuhemies, sitten toisen parlamentin entinen puhemies, sitten Ranskan parlamentin edustaja, sitten Saksan liittopäivien puhemies ja sitten tämän jälkeen Euroopan parlamentin edustaja. Jos kukaan heistä nyt puheenvuoroa haluaa, tähän mennessä nimittäin Euroopan parlamentin jäsenet eivät puheenvuoroa ole pyytäneet. Minä toki tulkitsen tämän niin, että haluavat olla kohteliaita vieraitamme kohtaan. Mutta jos siis sallitte hyvät naiset ja herrat, toimimme näin. Teillähän on siellä paikoillanne tällainen, kullakin tällainen puheenvuoropyyntölomake. Pyytäisin, että nämä kerätään nämä, kerätään ja tuodaan tänne ylös meille. Eli te voitte heiluttaa sitä lippua siellä, se tullaan teiltä noutamaan. Mm, ensimmäisen kierroksen johdan minä ja seuraavan neljän kierroksen sitten kollega Maima Raaki. Sopiiko kaikille tämä toimintatapa? Hyvä, hienoa. Ja nyt toteaisinkin, että meillä täällä sitten kello käy ja täällä Euroopan parlamentissa en ole kovinkaan suosittu, koska minä hyvin helposti siinä vaiheessa, kun puheaika ylittyy, mielellään suljen sen mikrofonin. Joten minä yritän täällä nyt olla hiukan tiukkana, hyvät naiset ja herrat. Kollega Maimaraakis, Kreikan parlamenttihan on tunnettu siitä, että se on vieläkin radikaalimpi eh, kuin, kuin minä. Eli kollega Maimaraakis on siellä kyllä hyvin tiukka puhemies. Mutta nyt ensimmäisenä herra Stragakis, joka on Kreikan parlamentin varapuhemies. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Haluaisin puhua teille, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, pankkiunionista. Jos me muistamme kaikki oikein, niin kriisi, joka alkoi vuonna 2008, se alkoi rahoituskriisinä ja sen jälkeen se tartutti ja saastutti koko tal- talouselämän Mun pitäisi lähteä luomaan uudet puitteet ja lähteä valvomaan pankkijärjestelmää, eurooppalaista pankkijärjestelmää. Sen järjestelmän pitäisi myötä vaikuttaa tehokkaasti siihen, että saadaan kasvua ja luottamusta takaisin markkinoihin ja luottamusta takaisin kasvuun. Ensimmäinen askel on jo otettu, kun perustettiin mm, yksi pankkivalvontajärjestelmä eh, on nähty suunnattomasti vaivaa, jotta saataisiin tämä eh, saneerausmekanismi käynnistettyä tällä ohjausjaksolla. Te, mitä te ehdotitte, hyvä puhemies, teidän puheessanne, se pitäisi toteutua mahdollisimman nopeasti. Kokemushan on osoittanut, mitä kaikkea riskejä piilee siinä emun toiminnassa – joka liittyy vain pankkijärjestelmään. Eli kun velka on noussut huolestuttavasti, Kyproksen tapaus osoitti meille selvästi, kuinka pankkien tässäkin tapauksessa piti, pankkien olisi pitänyt hoitaa tämä ongelma sen sijaan, että se olisi kaatunut veronmaksajien niskaan. Eli täytyy saada luotua tehokkaampi emu, tehokkaampi, toimivampi temu ja näiden kahden elementin pitäisi saada talouden yhdentymistä tuntuvammaksi ja ä, maksuvalmiuden läsnäolo. Kourin tuntuvuus on todella tärkeää kasvulle. Se on elintärkeää koko Euroopan unionille ja se on varmasti tämän vuoden G20-kokouksen esityslistalla, koska tämäkin foorumi haluaa antaa oman näkemyksensä asiasta ja näin silloin voitaisiin todella todentaa edistysaskeleet kasvun tiellä. Se vahvistaisi EUn asemaa maailmassa ja se, se vahvistaisi myös sen toimielimiä ja kansalaisten luottamusta. Kiitos. Saite. Seuraavaksi rouva Pirutte Pisaite, joka on Liettuanna parlamentin edustaja. Dear President. Kiitoksia hyvät puheenjohtajat, arvoisat Euroopan ja kansallisten parlamenttien kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää Kreikan parlamenttia ja Euroopan parlamenttia tästä toisesta konferenssista. Vilnassahan lokakuussa tämä konferenssi käynnistettiin ja siellä tehtiin päätöksiä liittyen konferenssin käytännön järjestelyihin. Ja yksimielisesti päätettiin, että tämän nimeksi tulee talous- ja rahoitusalan ohjausjärjestelmään liittyvä parlamenttien välinen konferenssi. Ja myöskin sovittiin siitä, että määritellään ne menettelyt ja säännöt, jotka viedään päätökseen tänä vuonna. Ikävä kyllä, nyt kuitenkin konferenssin nimi on muutettu ja sen soveltamisala on siis kapeampi, eikä myöskään aikaa ole varattu keskustelulle menettelysääntö luonnoksista. toisin kuin yleensä tehdään parlamenttien välisessä konferenssissa, järjestäjät eivät ole varanneet aikaa minkään loppuasiakirjan hyväksymiselle. Me uskomme, että konferenssista pitäisi tulla keskeinen tekijä, jotta voidaan saada kansalliset parlamentit tärkeämpään rooliin Euroopan unionin päätöksenteossa, kun ajatellaan taloutta ja rahoitusalaa. Me kannustamme järjestäjiä ja seuraavien konferenssien järjestäjiä pysymään sitoutuneina päätöksiin, jotka Vilnassa tehtiin. Kiitos. Sydämestä kiitokset, rouva kollega. Nyt kollega Karesh, Ranskan kansalliskokouksen edustaja Sapuhoro, hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Haluan ensiksikin tervehtiä Euroopan parlamentin ja Kreikan yhteispuheenjohtajuutta tässä kokouksessa. Tässä puutun ensinnäiseksi Euroopan parlamentin puhemiehen sanoihin, kuinka hän sanoi, kuinka välttämätöntä on demokratisoida Euroopan prosessia ja yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä on tärkeää. Meidän täytyy todella jatkaa tällä tiellä ja syventää sitä, mihin olemme jo ryhtyneet parlamenttien välisten konferenssien toteuttamisella perustuen artiklaan 13 perussopimuksessa. Mikä oli mahdollista, pitäisi parantaa vielä kompromissia, johon päästiin vastikään. Tämä täytyy tehdä. Kansalliset parlamentit keskustelevat kuun lopulla tästä me haluamme. Tulemme seuraamaan suurella mielenkiinnolla Euroopan parlamentin kantaa ja myös mitä pyyntöjä asetetaan trilogille prosessin suhteen, kun halutaan käynnistää tämä prosessi minä uskon myös se, että se on myös komission valvonnan alaisena. Kasvusta muutama sana. Vuosi 2014 on varmasti vuosi, jolloin saadaan parannuksia. Tilanne on kehittynyt jotenkin, joltisen, jonkin verran positiivisesti, mutta kritiikkiäkin saa harjoittaa. Kasvuun pitää lisätä. Tämä on hyvin haurasta vielä tämä kasvu. Siihen pitää lisätä hyviä päätöksiä. Hyvät päätökset, jotka tasapainottaisivat ja vahvistaisivat kasvua komissio on kehitellyt näitä kysymyksiä. Minä toivoisin, että se jatkaisi tässä budjetin kerroin kysymyksissä ja että se syventäisi myös ajatusrakennelmaansa. Meidän pitää myös syventää talouspolitiikkojen koordinointia. Tässäkin on ihan itsestään selvää, että meidän pitää olla paljon tehokkaampia koordinoinnissa, kunhan eri maissa harjoitetaan pienemmän luokan taloustoimintaa. Van Rompuy puhui tässä vahvasta, vahvemmasta impulssista, joka annettaisiin taloudelle EU-sta nimenomaan investointi- ja kasvutermein maissa, joissa on todella, todellisia budjettivaikeuksia. Kiitokset kollega. Seuraavaksi Saksan liittopäivien puhemies herra Lamet, olkaa hyvä. Parhaat kollegat, aivan ensin haluan sydämellisesti kiittää Martin Schulzia ja kollega Maimarakkisia siitä, että he yhdessä ovat kutsuneet tämän konferenssin koolle. Ja näin tekevät selväksi, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti eivät suinkaan ole kilpailijoita keskenään ja kohtaa toisiaan kilpailijoina, ei vaan kumppaneina kannamme yhteisen vastuun. Tosin, ja sehän tästä tehtävästä niin vaikean, vaikka samalla jännittävän tekeekin, kun meillä ei ole samaa toimivaltaa, vaan erilaisia toimivaltuuksia. Meidän täytyy löytää jonkinnäköinen älykäs ratkaisu siitä, miten nämä kaikki välineet, joita tässä nyt on kehitelty, saavat kunnollisen parlamentaarisen valvonnan ja näin ollen legitimiteetin. Niin Barroso kuin Van Rompuykin eh, eh, hyvin eh, ystävällisesti tässä meille valaisivat näitä Euroopan tason uudistuksia ja pitkälti parannuksia, jotka aivan varmasti antavat meille entistä paremman mahdollisuuden kohdata kriisejä. Tietenkin paras olisi, jos näitä kriisejä ei pääsisi lainkaan syntymään. Kuitenkin muistuttaisin nyt tässä, että näiden välineiden kirjo osoittaa myös, että näitä työskentelykenttiä on koko kirjo. Kyse on paitsi pankkiunionista, myös budjettipolitiikasta, veropolitiikasta, talouspolitiikasta. Ja siksipä kollega Schulz, mielestäni tämä liettualaisen kollegan äskeinen huomio oli täysin perusteltu. Minäkin sen ensimmäisen kon, Vilnan konferenssin otsikon, otsikoa pidin kyllä siis talous- ja finanssipoliittinen ohjaus, niin pidin sitä kyllä soveliaampana, osuvampana. Tässä tarvitaan nyt yksi sopiva parlamentaarisen yhteistyön malli, jossa kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voivat yhteistyötä tehdä ja kattaa mahdollisimman joustavasti, mutta integroidusti tämän koko yhteistyön kentän. Emmehän me kahden viikon välein voi erilaisissa kokoonpanoissa kokoontua. Ja Nikosiassahan aikoinaan sovittiin, että me haluamme yhdistää nämä eri toimet toisiinsa ja keskittyä niihin. Ja tämän lisäksi toteaisin vielä, että ei saa unohtaa tätä itse pääasiaa nyt kasvu ja työllisyys on järjestettävä, minkälaista poliittista sisältöä tarvitaan, mitä virheitä on tehty, mistä kokemuksista voi mitäkin oppia ottaa. Tämä on meidän mielestämme näiden säännöllisten parlamentaaristen yhteistyökokousten kaikkein tärkein sisältö. Kiitokset kollega Lamet. Nyt kollega Ivana Maletic, olkaa hyvä. Kroatia, Kroatiasta Euroopan parlamentti. Sima, ja zahvaljujem i želim na... Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin kiittää teitä ja haluan tukea teitä siinä, että nyt järjestetään tämän tyyppisiä konferensseja. Tällaisissa konferensseissa me voimme tietää, että ohjausjakso on menestyksekäs. Me tarvitsemme siihen kansallista tukea ja tahtoa. Eurooppalainen talouden ohjausjakso yhdistää jäsenvaltioita, kun täytäntöönpannaan tärkeitä rakenneuudistuksia. Samat toimet eivät anna samoja tuloksia kuitenkaan. Tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa, mutta meillä on yhteisiä kokemuksia, jotka ovat hyvin tärkeitä ja ne antavat tärkeää lisäarvoa ohjausjaksolle EUn tasolla. Ohjausjaksossa on ongelmia, täytäntöönpano on hyvin alhaisella tasolla, kun ajatellaan jäsenvaltioille tehtyjä suosituksia, ja usein arvostellaan sitä, että nämä suositukset ovat liian yleisluontoisia. Siksi olisi tärkeää, että me korostamme kaikki yhdessä sitä, että suositusten pitää olla tulosta yhteistyöstä kansallisten viranomaisten ja komission välillä ja ensin näistä ohjelmista pitäisi keskustella kansallisessa parlamentissa, hyväksyä kansallisessa parlamentissa, ja sen jälkeen niistä pitäisi sitten puhua EU-tasolla. Euroopan budjetti on myöskin tietysti tärkeä kasvun kannalta, ja kun ajatellaan EUn kaiken kattavaa kilpailukykyä. Asiakirjat, joissa on määritelty tavoitteita ja uudistuksia, jotka rahoitetaan kansallisesta budjetista – niin ne pitäisi hyväksyä sillä tavalla, että ne harmonisoidaan strategisiin asiakirjoihin, joilla annetaan rahoitusta kohesio- ja maatalousalalle, ja siksi on tärkeää yhdistää nämä asiakirjat sillä tavalla, että saadaan aikaan synergiaa näiden asiakirjojen välille. Kiitos. Kiitos paljon. Annan nyt puheenvuoron herra Rosatille, Puolan parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtaja. News. Kiitoksia puhemies. Yksi talouden ohjausjärjestelmän tärkeimpiä uusia osia on tietenkin pankkiunioni. Ja kyllä viime vuonna saatiin aikaan kovastikin edistystä, myönnän sen, mutta silti minulla on sellainen vaikutelma, että viime aikoina tämä prosessi on hidastunut. Ja pyytäisinkin, että kaikki, jotka osallistuvat tähän tärkeään keskusteluun, erityisesti kansallisten parlamenttien edustajat, että painostaisivat omia hallituksiaan ja ministereitä, että saataisiin tähän prosessiin hiukan lisää vauhtia kahdesta syystä. Ensinnäkin ensimmäinen syy on taloudellinen. Rahoitusmarkkinat ovat edelleen epävakauden tilassa. Tämä kehää valtionvelan ja pankkien pankkien välillä ei vieläkään ole täysin murtunut, joten Tämä varmasti hidastaa kasvua ja työpaikkojen luomista monissa jäsenvaltioissa, erityisesti Etelä- Etelä-Euroopassa. Ja siksi meidän tulisikin ponnistella entistä kovemmin, jotta saataisiin tämä hanke päätökseen. Toinen perustelu on puhtaasti poliittinen. Katson tässä nyt, kun vaalit lähestyvät, että on hyvin todennäköistä, että uusi Euroopan parlamentti vaalien jälkeen mm, todennäköisesti ei ole ihan yhtä eh, Eurooppa-myönteinen, myönteinen kuin tämänhetkinen parlamentti, joten nyt eh, meidän tulisi nopeuttaa tätä prosessia ja saattaa päätökseen mahdollisimman eh, pitkälti pankkiunionin poliittinen hanke ennen, vielä ennen tämän äh, lainsäädäntökauden päättymistä. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron eh, herra Harrisonille yhdistyneistä kuningaskunnista. Hän edustaa budjetti, budjettivaliokuntaa ylähuoneesta. Puheenjohtaja, haluaisin kysyä Barrosolta, uskoko että rahat, joita on tässä yhteisessä kriisiratkaisumekanismissa, on riittävä pankkien pelastamiseksi? Ja katsooko hän, että pitäisi kuulla viikonlopun aikana 120 ihmistä, jotta pankki voidaan ottaa mukaan kriisiratkaisumekanismiin. Miksi hän sanoi, että meidän täytyy ehkä nyt lykätä talletussuojajärjestelmää, ja haluan kiittää Van Rompuyta siitä, että hän katsoo, että olisi syytä pitää kiinni siitä. Ja voisitko kertoa, minkälaisia kompromisseja hän uskoo, että pitäisi tehdä, jotta voidaan varmistaa se, että yhteinen kriisinratkaisumekanismi toteutuu. Ja sitten Van Rompuylle hän oli puhumassa pankkiunionista Britannian ylähuoneessa. Ja Rosati juuri sanoi, että meidän täytyy näissä asioissa liikkua hyvin nopeasti. Pankkiunioni pitää saattaa päätökseen ja meidän täytyy ottaa huomioon rahoitusmarkkinat. Ja sitten teille, Schulz, kysymys. Varmasti tiedätte, että Britannian ylähuone on saamassa päätökseen tutkimuksen, ei pelkästään sen suhteen, miten demokratia toimii Euroopan parlamentissa ja miten Euroopan parlamentti voi toimia, mutta myöskin se, miten kansalliset parlamentit voivat saada aikaan lisäarvoa sille, mitä te teette, varmistamalla, että oli kyse sitten Brysselistä tai Strasbourgista, niin meidän pitää parantaa demokraattista valvontaa sen suhteen, mitä tehdään, mutta myöskin 28 pääkaupungissa pitää varmistaa, että demokraattinen valvonta on tehokasta EU:ssa. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Me kiitämme teidän puolestaan edustaja Lahad Slovakiasta. Hän edustaa eh, Eurooppa-asioiden valiokunta. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Aivan ensin haluaisin todeta, että nämä toimielin eh, konfliktit kansallisella ja eh, rajat ylittävällä tasolla – on unohdettava. Eurooppa nyt oli jakaantunut 28 eri maahan niin kuin se oli aiemmin. Pikemminkin meidät on jaettu kahtia köyhiä rikkaisiin. Ja korostaisin sitä, mitä Schulz ja Barroso totesivat, kyllä, me olemme samassa veneessä, paitsi että jotkut äh, ovat äh, kannen alla ja jotkut äh, kannen yläpuolella. Ja meidän täytyy saada aikaan parempi tilanne kaikille. Ja kysyisinkin Barrosolta, että onko varaa sille, että kriisiratkaisumekanismissa nämä toimielimet saisivat enemmän valtaa kuin valtiot. Näinhän ne saattaa olla jo tänään. Euroopan sosiaalijärjestelmää ei saa jättää globalisaation armoille. Kiitos paljon. Anteeksi, seuraavaksi saa puheenvuoron edustaja Memarakis, Memarakis puheenjohtaja korjaa edustaja Belgiasta. Merci, monsieur. Kiitos, arvoisa puhemies. Kiitos tästä konferenssin järjestämisestä. Onnea paljon puheenjohtajakaudelle. Teillä on suuret panokset kyseessä Kreikassa. Budjetin tasapainoton tila tai tasapainon puuttuminen on yksi niistä tärkeistä tekijöistä, mutta meidän jatkuva vaikutelma on se, että tämä budjettiulottuvuus ulottuvuus saa äh, ottaa sijaa muilta ulottuvuuksilta, se on ongelmallinen demokratialle. Ja silloin se, tämä voisi olla todella liikkeelle paneva hanke ja jäsentävä unionille, mutta päinvastoin on voitu todeta, että on mm, taannehdittu solidaarisuus, vaurauden jakaminen on epätasapaino, epätasapainossa, köyhyys on kasvanut. Minulla olisi joitakin kysymyksiä komissiolle tai haluaako komissio ottaa joitakin asioita esityslistalle. Ensimmäinen kysymys on verotuksellinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen kohesio. Voimmeko me hyväksyä sen reagoimatta, kuinka jatkuvasti harjoitetaan sosiaalista dumppausta ja verotuksellista kilpailua jäsenvaltioiden keskellä. Tässä pitäisi todella edetä, eikä taantua. Toinen kysymys on, pitäisi etsiä uusia budjettivaroja tämä olisi veroparatiisien vastaista taistelua, mutta pitää löytää muita keinoja. Transaktiovero, onko se yksi niistä? Kolmas kysymys olisi investointi tulevaisuuden talouteen, kehitys ja tutkimus, ähm, vihreä sektori ja viimeiseksi pankki. Äh, kysymys useat kollegat ovat siitä jo puhuneet. Tämä on todellinen suuri huolenaihe. Pitäisi yhtäältä välttää seuraava kriisi kuin äh, korjata tulevia virheitä. PK-yrityksille tämä on elintärkeä kysymys. Minulle tämä parlamenttien välinen konferenssi on paikka, jossa pitää ottaa käsiteltäväksi kaikki nämä kysymykset esityslistalla. Komissio on myös ehkä nähnyt näin, mutta tämä olisi yksi ehdoista, jotta saisimme eurooppalaisen talouden toimivammaksi, saisimme lisää työpaikkoja erityisesti nuorille minua hätkähdyttävät Kreikan antamat tilastoluvut. Meidän täytyy taistella köyhyyttä vastaan, mutta ennen kaikkea vastata ympäristöpolitiikan, energiapolitiikan asettamiin haasteisiin. Tässä on vaatimuksia esityslistalle, lisää elementtejä kokousesityslistalle. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Herra Papadimulis on Euroopan asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja Euroopan parlamentti. Jana Pikanitsa Popsis. Kiitos. Kaksi minuuttia äh, lausunnon antamiseksi. Minä haluan sanoa, että en ole samaa mieltä äh, siitä, että voisimme äh, onnitella itseämme ja voisimme olla tyytyväisiä herra Schulzin, herra Barroson ja herra Van Rompuyn sanojen suhteen. Mm ei tässä olla missään nolla toleranssissa. Talous voi huonommin kuin Yhdysvalloissa. Euroopan talous voi huonommin kuin Yhdysvaltojen talous. Tiukka budjettikuuri on ollut mielivaltaista joissakin maissa. Meillä on velkaongelmia ja tullut suunnattomia työttömyysongelmia. Haluaisin esittää jotakin kysymyksiä ja toivon todellisia vastauksia. Kysymys suuntautuu komissiolle ja neuvostolle. Oletteko te tyytyväisiä tuloksiin, ohjelmiin, joita olette asettaneet Kreikalle? Se on synnyttänyt suunnattoman taantuman, jättiläistyöttömyyden ja inhimillisen vakavan kriisin. Miksi te äh, annoitte, laitoitte IMFn Euroopan perheen keskiö? Miksi te annoitte sille niin paljon jalansijaa? Miksi te odotitte neljä vuotta ennen kuin tajutte, tajusitte, että Troikka Kreikassa ei omannut minkäänlaista demokraattista legitiimiötä? Miksi te tänä päivänä yhä vielä lykkäätte tuonnemmaksi kaikkea ja jokainen teistä kolmesta on antanut aina lykkäyspäivämäärää velkakysymyksissä. Tämähän on Euroopan unionille tärkeä kysymys. Mitä te aiotte tehdä, kun puhutaan solidaarisuusohjelmista niissä maissa, jotka ovat joutuneet todella kriisin kouriin ja ovat heikentyneet komission Barroson johtaman komission puheenjohtajakauden aikana. Lissabonin sopimus, sen tavoitteet, ovatko ne toteutettavissa eurooppalaisen budjetin turvin, joka on hyvin heikko, jos ajatellaan EUn BKT, tai ellei siis Eurooppa todella, EU todella muuta mm, muuta kohesio-ongelmiensa ratkaisumallia, niin ei se enää voi tyydyttää meitä. Sen takia euroskeptisismi nostaa päätään ja se saa lisää jalansia ja ongelmat to, eivät ratkaisut, löydä ratkaisua. Kiitos. Nyt meidän täällä täyt, puheenjohtaja Barros on täytyy ole näköjään lähteä, joten hän voi vastata ensimmäiseksi kysymyksiin. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja huomioista. Ensinnäkin tämä mekanismi ja prosessi. Täytyy tunnustaa, kuten liettualainen ystävämme ja myöskin liittopäivien puhemies totesi, eli että tämä on todella hankala kysymys, koska toimivaltuudet eivät ole samat. No, tämähän on kansallisten parlamenttien kysymys. Mutta kun ajattelen nyt niin talouden ohjausjaksosta, koska komissiolla on siinä keskeinen rooli, niin kantani on. Mielestäni meidän täytyy valtavirtaistaa ja yksinkertaistaa sitä, koska asiat eivät ole helpompia, jos moninkertaistetaan näitä vastuualueita. Ja aina on olemassa riski, kun yhdistetään eurooppalaisia institutionaalisia kysymyksiä – eli komissio, parlamentti, neuvosto ja Eurooppa-neuvosto. Ja 28 erilaista parlamenttia, joskus jos tapauksessa yli 28, koska tietyissä jäsenvaltioissa ei ole vain kahta kamaria, vaan on eri parlamentteja samassa valtiossa. Eli tällä tavalla ongelmia saatetaan monimutkaistua. Tämä on suuri riski. Ja tässä täytyy toimia tavalla, että voidaan lisätä avoimuutta ja vastuullisuutta, eikä tästä tule minkäänlainen metsikkö, jota kukaan ei ymmärrä. Eli missä vastuu kulkee ja tällä tavalla rakenteesta saattaa tulla monimutkaisempi ja me kaikki haluamme kuitenkin, että meillä on selkeyttä siinä, miten Euroopassa tehdään päätöksiä. Euroopan komissio on tilivelvollinen Euroopan parlamentille, se on osa eurooppalaista demokratiaa. Ja kansalliset hallitukset ovat vastuussa omille parlamenteilleen, eli meillä pitää olla yhteistyötä eri tasoilla. Ja niin kuin joskus keskustellaan toisista asioista, niin täytyy toimia niin, että viime kädessä saamme sen, mitä haluamme, ja me haluamme, että taloushallinto myöskin Euroopan ja kansallisella tasolla tuntuu omalta asialta, eikä ole sellainen asia, joka vain lisää monimutkaisuutta. Eli tämän vain halusin sanoa teille. Sitten pari asiaa tuli esille. Ensinnäkin pankkiunioni konkreettisesti ja sitten yleinen poliittinen linja. No pankkiunionista, ja tästä nyt monet kysyivät. Euroopan komission kanta on hyvin selkeä. Me olemme esittäneet ehdotuksen. Se oli paljon yksinkertaisempi kuin se, josta sitten viime kädessä sovittiin. Kun ajatellaan vaikka näitä vastuukysymyksiä, henkilökohtaisesti katson, että se mistä päätettiin oli hiukan liian monimutkaista taas kerran. Eli teille ja muille edustajille, vaikka Ranskan kansalliskokouksen edustajille sanoisin, että komissio olisi pitänyt parempana sitä, että komissio tekee päätöksen jossain vaiheessa, eikä meillä ole tällaista joukkoa kansallisia sääntelijöitä tai valvojia. Mutta täytyy olla nyt rehellinen. Jotkut hallitukset, esimerkiksi brittihallitus, sehän oli yksi kaikkein voimakkaimpia tässä asiassa, niin ne eivät halunneet komissiolle tällaista roolia. Eli sitten tehtiin yksimielinen päätös kaikkien jäsenvaltioiden kesken ja päätettiin tästä nimenomaisesta tekstistä. Päätös oli yksimielinen, ei siinä ollut mukana vain Britannia tai Saksa tai mikään muu, vaan se oli yksimielinen päätös. Kaikki hallitukset, myöskin Ranskan hallitus oli siinä mukana. Nyt meillä on poliittinen ongelma. Jos neuvoston kanta on yksimielinen ja jos parlamentti ei hyväksy yksimielistä kantaa, ja minusta tuntuu, nyt kun olen kuullut Euroopan parlamentin edustajia, ja minulla on ollut jatkuvasti läheisiä yhteyksiä parlamenttiin, niin uskon, että on hyvin vaikeaa, ellei peräti mahdotonta saada aikaan sopu Euroopan parlamentin kanssa, mikäli ei ole kompromissi valmiutta. Neuvoni parlamentille ja neuvostolle on, että tehdään yhteistyötä ja löydetään tämä kompromissi, koska muussa tapauksessa, kuten joku totesi aikaisemmin, meillä on vielä markkinoilla ongelmia, eikä voida pitää yksi itsestäänselvyytenä tätä hetkeä, jota eletään. Tämä saattaa johtaa suuren pettymykseen, jos nyt investoijat ja markkinat näkevät, että viime kädessä Meillä ei ole vielä pankkiunionia. Eli mikä sitten olisi tämä kompromissi? No en osaa sanoa, koska siihen edellytetään vilpitöntä työtä kummallakin puolella. Kompromissi on valmis auttamaan tässä työssä. Komission jäsenemme on valmis antamaan tukea. Ja täytyy katsoa, miltä pohjalta kompromissi voidaan rakentaa, mutta pitäkää mieli avoimena tälle sopimukselle, koska muuten tästä saattaa koitua hyvin paljon haittaa meille. Sitten muut kysymykset, joista en puhunut vaikka talletussuojakysymys. No en nyt puhunut sitä, koska siitähän on sovittu. Kyseessä oli komission ehdotus, direktiivi talletussuojasta. Ja tämä oli siis komission ehdotus alun perin. Se oli mielestäni hyvä asia, että neuvosto ja parlamentti ovat tästä asiasta sopineet, mutta viedään tämä työ nyt päätökseen yhteisellä kriisinratkaisumekanismilla. Sitten muistaakseni Ranskan edustaja kysyi yleisestä poliittisesta linjasta. Niin se on mukana 2020 strategiassa. Kestävä osallistava kasvu, vihreät kysymykset, transaktiovero. Me olemme tehneet ehdotuksen, mutta neuvosto ei vielä sitä ole hyväksynyt, ei edes vahvistetussa yhteistyössä. Kaikki nämä asiat, jotka liittyvät sosiaaliseen kohesioon ja sosiaaliseen polkumyyntiin, niin näistäkin komissio on laatinut sopimuksen, joka liittyy lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, ja tästä on sovittu. Eli meidän täytyy varmistaa se, että tämän tyyppi tyyppistä polkumyyntiä voidaan välttää, siitä koituu haittaa Euroopalle. Sitten Kreikan parlamentin edustaja esitti viimeiset kysymykset ja vastaisin seuraavasti. Ensinnäkin kansainvälisestä valuuttarahastosta. No se ei ollut meidän päätöksemme, vaan jäsenvaltiot päättivät, että kansainvälinen valuuttarahasto otetaan mukaan troikkaan. Eli pitäisikö meidän edetä IMFn kanssa vai ei? No jos ei, niin sitten maille ei olisi ollut ohjelmia. Se oli ehdoton edellytys muutamalle hallitukselle, että kansainvälinen valuuttarahasto otettiin mukaan. Mutta IMFllähän on hyvin paljon kokemusta näistä pelastushankkeista. Eli tämä kysymys pitäisi esittää hallitukselle, vaikkapa Kreikan hallitukselle, joka sen hyväksyi. Mutta Kreikan hallitushan ei voinut kieltäytyä siitä silloin aikaan. Sitten sitten näistä pelastusohjelmista. Olen täysin varma, että jos Kreikka ei olisi pannut täytäntöön ohjelmia, niin tilanne olisi tällä hetkellä paljon pahempi. Olen siitä vakuuttunut. Ja kreikkalaisille ystäville me haluaisin sanoa, että me tiedämme, millaisia uhrauksia Kreikka on joutunut tekemään. Mutta voin sanoa, että jos Kreikka ei olisi euroalueella, tai jos se ei olisi EU-ssa, niin Kreikan pitäisi itse toteuttaa suurin piirtein samat toimet. Koska ongelma Kreikassa ei liittynyt pelkästään valtavaan velkaan, vaan myöskin pankkiongelmiin ja rakenteellisiin kilpailukykyongelmiin. Ja Kreikka oli tavallaan uhri, koska siellä kaikki nämä asiat tapahtuivat yhtä aikaa eri tavalla kuin Irlannissa. Ja tilannetta paheni vielä, että Kreikassa oli muita poliittisia ongelmia, jotka loivat epävarmuutta, ja markkinat odottivat, että Kreikka lähtisi, ja se loi sitten ongelmia. Kreikkalaiset poliitikot sanoivat, että Kreikan pitäisi luopua eurosta, ja sitten muut maat myöskin sanoivat, että Kreikka eroa eurosta, niin se aiheutti paljon ongelmia. Irlannissa ei näin käynyt, koska siellä oli enemmän luottamusta alusta pitäen. Eli miksi tämä Kreikan ohjelma oli paljon vaikeampi kuin vaikka Portugalin tai Irlannin ohjelma. No se johtui osittain siitä, että ensinnäkin Kreikka, Kreikassa oli poliittisia ongelmia, jotka johtivat kaksi vaaleihin. Siellä puhuttiin jopa kansanäänestyksestä. Ja sitten ulkomailta tuli kielteisiä kommentteja, jotka eivät auttaneet, vaan päinvastoin. Eli kun ajatellaan vaikka sitä, että oli hyvin paljon veronkiertoa Kreikassa paljon enemmän kuin muissa maissa – sekin loi sitten luottamusongelmia. Mutta aina voidaan keskustella siitä, oliko ohjelma laadittu täydellisesti, varmaankaan ei. Ja näiden tietojen pohjalta, joita meillä silloin oli, halusimme tehdä kaikkemme, jotta voitiin välttää se, että Kreikka meni täysin vararikkoon. Ja tämän takia toimittiin, ja vaikka Kreikka ei olisi eu sata tai euroalueella, niin sen pitäisi ryhtyä vastaavanlaisiin toimiin. Ja on hienoa, että Kreikassa on vielä euro, ja että toivottavasti Kreikassa tänä vuonna on jo pientä elpymistä. Eli nämä asiat halusin ottaa esille. En nyt kattanut kaikkia kohtia, mutta yritin nyt kertoa kannoistani hyvin avoimesti tärkeistä kysymyksistä. Kiitoksia. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο τον κύριο Παρακαλώ την... Kiitos paljon puheenjohtaja Barroso. Minä annan nyt puheenvuoron eh, Euroopan parlamentin varapuheenjohtajalle Anni Podimatalle. Kiitos paljon minä toivotan kaikki tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat. Toivotan teille hyvää matkaa, hyvää tuulta purjeisiin. Minä haluaisin kuitenkin sanoa muutaman sanan, antaa muutaman täsmännyksen Euroopan parlamentin näkökulmasta. Neljä vuotta on kulunut viime vaaleista. Ensimmäiset Ensimmäiset äh, tuntumat kasvuun ovat nyt koeteltu, äh, ovat koettuja, vaikka ne ovatkin heikkoja, mutta silti voimme ne tuntea. Mutta kuitenkin pitää tehdä enemmän. Meillä pitää olla todellista sisältöä meidän Euroopan parlamentien sitoumuksessa. Meillä pitää olla sit, äh, sitoumusta myös komissiolla – jotta voisimme tehdä työtä hyvässä yhteishengessä budjettikysymyksiä. Meidän täytyy toimia että näin syrjimättä ketään, jotta olisimme uskottavia kansalaisten silmissä. Meidän pitää tehdä tämä kaikkien euroalueen jäsenmaiden hyväksi, kaikkien EUn jäsenmaiden nimissä ja niiden hyväksi. Ei pidä ehdottaa vain niin kuin komissio on ehdottanut vain jotakin niille maille, jotka pystyvät toimimaan näin. Ja tässä minä puhun Euroopan parlamentin jäsenenä, puhun myös Euroopan parlamentin yhtenä miehistä, mutta puhun tässä myös parlamentaarikkona, koska tämähän kuuluu olennaisena osana myös kansallisten parlamenttien elämään. Haluaisin puhua vielä muutaman sanan hallitusten välisestä luonteesta, kun puhutaan taloudenhallinnosta. Hallitusten välinen yhteistyö luonne. Se on välttämätön, se on tullut itse mukaan. Se on yksi mekanismin olennaisimmista piirteistä, kun kriisi syntyi, mutta se on välttämätöntä. Hallitusten välinen toiminta on välttämätöntä. Joskus on puhuttu, että se uhkaa kohesiota EU-ssa, koska se eh, vaan lisää kansallista itsekyyttä ja ja se heikentää yhteisöllistä lähestymistapaa ja ainut oikea päätöksentekotapa, äh, joka tapaisi tehokkuuden ja institutionaalisen hyvän toiminnan. Hyvä puhemies, loppuksi haluaisin pyytää teitä, että Kreikan puheenjohtajakauden aikana voisitte tukea kaikin mahdollisin keinoin Euroopan parlamentin kantaa, jotta todella puoltaisitte sitä, että palattaisiin hallitusten väliseen yhteistyöhön yhteisökysymyksissä kaikilla tasoilla. Annan puheenvuoron edustaja Integierille, joka tulee Italian parlamentista ja edustaa budjettivaliokuntaa. Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos. Hyvät puhe, hyvä puhemies, hy, rouva Gergeri, eh, edustaja Gergeri ilmoittaa, missä päin hän istuu. Yes. Uh, President Van Rompuy. Puheenjohtaja Van Rompuy, te totesitte, että kriisi on eh, samalla tarjonnut mahdollisuuden talouden ohjausjärjestelmän Äh, rakenneuudistukselle Euroopassa ja totesitte, että tässä on otettu monia äh, askeleita eteenpäin, mutta ei vielä kyllin pitkälle. Kyllä tämä varmaan on totta, mutta täytyy muistaa, että tähän mennessä äh, kustannukset eri jäsenvaltioissa ovat olleet todella, todella korkeat, kun taloutta on tasapainotettu. Ja lopputulos on sitten äh, ollut äh, yleensä se, että kotimainen kysyntä on romahtanut ja on tapahtunut sisäinen devalvaatio näissä maissa. Eli kun äh, euroalueen epätasapainoja pyritään vähentämään, niin tämä on itse asiassa tapahtunut näiden syrjäisimpien velkaantuneiden maiden kustannuksella. Ja sitten taas nämä luotonantajamaat porskuttavat entisestä, entistä paremmin, joten ei tässä euroalueen tasapaino ole mitenkään tasapainottunut. Tämä asymmetria euroalueella luo ongelmallisen tilanteen euro alueella rankaisee erityisesti sisäistä kotimaista kysyntää eri maissa. Ja minä kysyisinkin teiltä seuraavaa. Mitä mielestänne lähitulevaisuudessa tarvittaisiin, minkä näköisiä välineitä ohjausjärjestelmään tai minkä näköistä talouspolitiikkaa, jotta saataisiin tuettua myös sisäistä kotimaista kysyntää, joka on aivan keskeistä kasvun aikaansaamiseksi ja että saataisiin myös äh, nämä äh, reunamaat äh, mukaan. Joten tarvit, miten tässä nyt tulisi toimia? Ehkäpä ohjausjärjestelmän välineitä tulisi käyttää toisella tavalla kuin tähän asti. Kiitos paljon edustaja Gass yhdistyneistä kuningaskunnista, joka on Euroopan valiokunnan jäsen. Uh, thank you, Chairman. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. On harmi, että Barroso nyt lähti, koska halusin esittää hänelle täsmällisen kysymyksen. Se liittyy tähän suunnitelmaan, joka tehtiin muutama kuukausi sitten, jossa todetaan, että Euroopan parlamentti on ainoa parlamentti EU:ssa, ja EU-euron osalta. No, tähän liittyy vakavia ongelmia, koska kuuntelin sitä, mitä kaikki ovat sanoneet, mutta näin ei todellisuudessa tapahdu. Perussopimukset sinänsä ja tapa, jolla oikeutta laaditaan Euroopassa, herättää kysymyksiä siitä, kuka hallinnoi Eurooppaa. Ja sitten tähän liittyy tämä demokraattinen legitimiteetti, jota COSAC on tarkastellut hyvin läheisesti – ja se on hyvin huolestuttava aihe yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jos katsotaan vaikka mielipide tiedusteluja, eurobarometreja, mellakoita, nuorisotyöttömyyttä ja katsokaa sitten demokraattista vajetta. Fakta on, että kansalliset parlamentit saavat toimintavaltuutuksensa äänestäjiltä ja tältä pohjaltahan ministerineuvosto ylipäänsä toimii. Ja todellisuutta on se, että kun yhä enemmän vaaditaan esimerkiksi Reading, että olisi Euroopan Yhdysvallat ja täysi poliittinen liitto, niin ovatko paneelin jäsenet samaa mieltä Redingin kanssa? Kysyin tästä Barosolta noin vuosi sitten. Eli nyt olemme tilanteessa, jossa meille sanotaan yhtä, mutta sitten perussopimukset toteavat toista. Kukaan täällä ei voi oikeasti uskoa, että kansalliset parlamentit ovat legitimiteettejä, kun ajatellaan EUta sillä tavalla kuin ne ansaitsivat. Siksi tämänhetkiset perussopimukset pitäisi perinpohjaisesti uudistaa, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin. Ja ymmärrän, kuinka monimutkainen tämä tilanne on, mutta tähän täytyy löytyä ratkaisu, kun ajatellaan nyt Euroopan kansalaisia. Eli haluaisin lopuksi vain sanoa, että mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän asiat ovat samat, vaan teemmekö kunnan uudistuksen ja annamme kansalaisille ja kansallisille parlamenteille takaisin oikeuden tehdä lopulliset päätökset siitä, kuka heitä hallitsee. Kiitos paljon. Pyydän puheenjohtaja Van Rompuyta vastaamaan, jos sopii. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tässä keskustelussa. Puheenjohtaja Barrosohan tuossa jo vastasikin useimpiin esitettyihin kysymyksiin. Kysymyksiä, jotka tuossa ensimmäisellä kierroksella esiin nousivat. Ehkä kuitenkin voisin esittää joitain huomiota ja antaa joitain vastauksiakin äh, muille puhujille. Ensinnäkin, kun täällä puhutaan talous- ja rahaliitosta, no siitä mitä unionin, äh, talousunionin ja finanssipoliittisen unionin puitteissa on tehty, niin eiväthän nämä ole mitään itse tarkoituksia, ei vaan meidän lopullinen päämäärämme on äh, palauttaa talouskasvu ja työllisyys. Mutta tähän menee nyt enemmän aikaa kuin odotimme. Tarvitaan enemmän ponnisteluja, enemmän uhrauksia kuin mitä odotimme, mutta tämähän on meidän kaikkien pyrkimystemme lopullinen päämäärä. Minä tulen maasta, ja sanon tämän myös kreikkalaisille ystävillemme. Tulen maasta, joka kahdeks, jonka 80-luvun alun julkinen alijäämä oli 50 20 prosenttia, ihan niin kuin Kreikallakin joitain vuosia sitten. Tämä täytyy, piti korjata ja tuolloin äh, käytettiin äh, devalvaatiota välineenä ja jouduttiin tekemään todella, todella kovia päätöksiä kilpailukyvyn palauttamiseksi, äh, finanssipoliittisen tasapainon palauttamiseksi. Tähän meillä meni vuosia. Eli euroa tai ei, niin meidän on saatettava taloutemme jälleen vakaiksi, kun niitä hallinnointiin huonosti vuosia, joissain maissa jopa vuosikymmeniä. Eli meidän pyrkimystemme lopullinen päämäärä on saada aikaan kasvua ja työllisyyttä. Ei vakaus ole mikään itse tarkoitus, vakaus on väline. Vakaus on väline päästä lopulliseen päämääräämme eh, talouspolitiikassa, eli talouskasvun palauttaminen ja eh, työllisyyden parantaminen. Tämä on ensimmäinen huomioni. Toinen huomioni liittyy hallitusten väliseen menetelmään versus eh, yhteisömenetelmään. Älkää nyt käydä tästä mitään ideologista keskustelua, mutta minun nähdäkseni niin kutsuttu hallitusten välinen menetelmä, eli monet päätökset tältä pohjalta tehtiin neuvostossa, niin tämähän johti siihen, että yhteisön toimielimet saivat yhä enemmän valtaa. Komission puheenjohtajakin totesi, että koskaan aiemmin yhteisön toimielimillä ei ole ollut yhtä paljon valtaa kuin nyt. Tämä on aivan ennen näkemätöntä. Nyt meillä on välineet korjata e, e, talouden ja finanssipoliittisia epätasapainoja. Ja mm, sitten meillä on tämä uusi kriisinratkaisumekanismi ja kaiken tämän lopputulema on johtanut yhteisöjen toimielinten toimivallan lisääntymiseen. Eli menetelmästä ette ehkä pidä, mutta lopputulos lienee puolustettavissa, koska kyse on kuitenkin yhteisömenettelyn vahvistumisesta. Kun ajatellaan talouspolitiikkaa, tästä ähm, pitäisi sanoa paljonkin, mutta puhun nyt lyhyesti. Ja jälleen kohdistan sanan erityisesti kreikkalaisille ystävillemme. Jos äh, julkinen äh, alijäämä on valtava, äh, ei yksi, kaksi, kolme prosenttia, vaan yhdeksän tai kymmenen prosenttia, eikä yhden vuoden ajan, vaan viiden, kuuden vuoden ajan, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin saattaa tilanne uudelleen tasapainoon. Tämä on vaikea tehtävä, se on kova tehtävä, mutta se on vaan pakko hoitaa. Ja monet maat ovat juuri näin tehneet. Ylijäämämaat sitten sitten niiden ylijäämät johtuvat myös siitä, että ne jo huomattavasti ennen tätä kriisiä toteuttivat välttämättömät rakenneuudistukset. Voin näyttää teille hyvin huomionarvoisia lukuja tästä asiasta, mutta joka tapauksessa nämä maat ryhtyivät tarvittaviin toimiin ajoissa. Ja tämä johti sitten ylijäämään tietyissä maissa, mitä niiden kauppa- tulee, mutta nämä ylijäämät ovat kuitenkin sellaisia, jotka toteutuvat euroalueen sisäpuolella. Ylijäämähän voi olla euroalueen sisällä tai ulkopuolelle. Ja tietenkin näiden maiden täytyy tämä tilanne ottaa huomioon, niin ne tekevätkin. Jotkut maat pyrkivät uudelleen tasapainottamaan tätä esimerkiksi minipalkkoja nostamalla ja toteuttamalla esimerkiksi palvelusektorin uudistuksia. En minä kiistä sitä, etteikö ylijäämämaissakin tulisi toteuttaa uudistuksia, mutta korostan kuitenkin sitä, että ne, ne nämä maat ryhtyivät välttämättömiin toimiin jo paljon ennen kriisiä muut maat eivät. Sisäisen kysynnän vahvistaminen on paljon muutakin kuin vain äh, finanssipoliittisen vakauttamisen mm, lieventämistä. Ei, kyse on myös luottamuksesta. Sisäinen kysyntä palaa, kun luottamus on palannut. Ja luottamus palaa, kun euroalue on vakaa. Luottamus palaa, kun rahoitusmarkkinat ja muut tahot äh, voivat todeta, että äh, ponnistukset ovat toteutuneet. Kun ajatellaan vaikkapa näitä korkoeroja, jotka osoittavat äh, sen luottamuseron, joka markkinoilla on eri maiden välillä, niin nämä korkoerothan ovat vähentyneet jo huomattavasti, dramaattisestikin. Voisin antaa ehkä omasta maastani esimerkin Yhdessä vaiheessa korkoero Saksaan oli 350 pistettä. 350. Tällä hetkellä tuo ero on enää 70 pistettä, koska Belgia ryhtyi toimiin. Oli kyllin rohkea toteuttamaan rakenneuudistuksia ja rahoitusmarkkinat palkitsivat Belgian tästä samoin kuluttajat lisäämällä kysyntää ja tämä johti sitten kasvuun ja työpaikkojen luomiseen, joten älkäämme aliarvioiko tätä luottamuksen merkitystä. Tämä liittyy paitsi tulovirtoihin myös koko talouden ilmapiiriin. Mm, ja tämäkin on osa vastausta. Mutta luonnollisesti finanssipoliittinen vakauttaminen on tärkeää myös Komissio on osoittanut, että joustavuuteen on tilaa näiden nimellistavoitteiden suhteen siinä vaiheessa, kun maat ovat osoittaneet ponnistelevansa, ja tämä luonnollisesti auttaa myös sitten lyhyen aikavälin talouskasvuun. Vielä lopuksi, parhaat kollegat, vaikka ö, tästä kriisistä noustaankin hitaammin kuin odotimme, koska kriisi oli paljon syvempi kuin ensin luulimme, niin meidän täytyy rakenteellista talouskasvua tukea. Emme me eh, saa muuten eh, sosiaalijärjestelmiämme eh, vakaalle pohjalle, jos kasvumme on prosentti puolitoista. Tarvitaan enemmän. Tarvitaan enemmän, hyvät naiset ja herrat. Ja siksipä esimerkiksi työmarkkinoiden ja tuotemarkkinoiden rakenneuudistukset ovat niin välttämättömiä. Ja jos me nyt annamme lisää tilaa finanssipoliittisille tavoitteille, lisää joustavuutta, niin meidän täytyy tätä joustavuutta sitten käyttää rakenne uudistusten toteuttamiseen. Tämä on se viesti, jonka haluan välittää teille kaikille. Kiitän teitä kaikkia puheenvuoroistanne. Valitettavasti joudun nyt poistumaan mutta vielä kerran haluan kiittää teitä tästä keskustelusta. Näin yhteistyömme vahvistuu eri aloilla. Yksi asia vielä olin tämän unohtaa, kysymys pankkiunionista ja se, miksi on niin tärkeää aikaan saada sopimus. Jos emme pankkien kriisiratkaisumekanismista, joka on pankkiunionin avainkysymys, saa aikaan nyt sopimusta, niin me menetämme ainakin vuoden. Ja tilanne saattaa olla polarisoituneempi Euroopan parlamentin vaalien jälkeen ja sopimuksen aikaansaaminen saattaa tuolloin olla entistä vaikeampaa. Minä vetoan eh, kaikkiin toimielimiin, että tekevät kaikkensa ja minä vetoan Euroopan parlamenttiin, jossa tiedän olevan paljon hyvää tahtoa, että pyrkisivät eh, eh, löytämään kompromissin vielä ennen tämän lainsäädäntökauden päättymistä. Muuten osoitamme kansalaisille, että toimielimet eivät saa töitään tehtyä. Älkäämme luoko nyt tällaista epävarmuuden tilaa jälleen kerran, vaan löytäkäämme kompromissi tälle talous- ja rahaliiton välttämättömälle osalle. Kiitos. Kiitos paljon. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää puheenjohtaja Van Rompöitä. Hyvät kollegat, kello käy, kello käy. Viisarit kiertävät eteenpäin. Ja 18.09 haluaisin kiittää teitä kaikkia, mutta ja minä haluaisin antaa puheenvuoron myös puhemies Sulchille toistamalla samalla, että tavoitteena Kreikan puheenjohtajakaudella on vahvistaa pankkiunionia. Kiitoksia arvoisa puhemies. Haluan kiittää kaikista puheenvuoroista. Ehkä lyhyesti vielä pari sanaa pankkiunioniin liittyen. Euroopan parlamentti on aivan valmis kompromisseihin. Me olemme valmiit tekemään kompromisseja, me olemme hyvin joustavia, mutta minulla on tämän päivän keskustelusta syntynyt sellainen vaikutelma, että neuvosto ei omasta kannastaan suostu liikahtamaan milliäkään. Ei tuo kuulosta oikein kompromissilta. Me tulemme kuitenkin jatkamaan neuvotteluja ja viimeisimmässä ECOFin kokouksessa aikaan saatu ehdotus ei saa parlamentin hyväksyntää. Se on jo nähty. Euroopan parlamentti on kuitenkin valmis neuvottelemaan ECOFINin kanssa, jos ECOFIN haluaa neuvotella meidän kanssamme kompromissista. Mutta jos meille sanotaan, että ota tai jätä, niin on varsin suuri vaara sille, että me sitten jätämme. Joten kollega Van Rompäy tässä totesi, että on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan sopimus, niin jos Van Rompuy nyt halusi meille viestittää, että ECOFIN on valmis myös liikkumaan kannastaan, niin aivan varmaan sitten kompromissi löytyy. Kolme huomiota. Herra Papadimos, en tiedä mistä teille on syntynyt sellainen vaikutelma, että minä olen täällä jotenkin äh, ajanut äh, tai ollut jättänyt teidät yksin. Tehän kuulutte herra Siprasin puolueeseen ja minä olen käynyt teidän maassanne useaan otteeseen ja käynyt monia neuvotteluja tilanteen parantamiseksi. Minä Euroopan parlamentin puhemiehenä olen todella ajanut Kreikan asiaa. Toivon, että te ette ole mitään väärin ymmärtänyt. Mitä Troikkaan tulee? Euroopan parlamenttihan tällä hetkellä tarkastelee Troikan toimia. 29. tammikuuta tietääkseni Troikka on Atenassa jälleen ja tuolloin teillä on äh, tilaisuus äh, tavata myös äh, herra Karasia ja Juan Nokia, jotka ovat meidän esittelijämme tässä asiassa. Voitte aivan varmasti keskustella asiasta myös heidän kanssaan. Sitten herra Keshille toteaisin seuraavaa. Herra Kesh, se lainaus, jonka te esitte, ei suinkaan ole ranskalainen vaan italialaisen Tomassi di Lampedusan äh, kirjasta. Kaiken on muututtava, jotta kaikki voisi säilyä ennallaan. Mutta en minä tiedä, haluatteko te kaiken säilyvän ennallaan. Minulla on hiukan sellainen vaikutelma, että te suinkaan halua kaiken säilyvän ennallaan, arvoisa kollega. Riippuu vähän siitä, että mikä määritellään äh, olevaksi ennallaan. Jos puhutaan äh, kansojen välisestä demokratiasta, jota minä pidän yhtenä kaikkein tärkeimmistä asioista, jotka Euroopassa on pelastettava. Kyllä tässä paljon uudistettavaa on, mutta Euroopan parlamentin osalta voin todeta, että Euroopan parlamentti ei luovu yhtään eikä suostu kyseenalaistamaan lainkaan tätä kansojen välistä demokratiaa. Me pidämme siitä kiinni kynsin ja hampain. Nyt, hyvät naiset ja herrat, me jatkamme keskusteluamme finanssipoliittisen sopimuksen artikla 13 minun kollegani varapuhemies Otmar Karas johtaa tästä eteenpäin nyt puhetta ja minä toivotan teille mitä parhainta jatkoa ja päätän näin keskustelumme ensimmäisen osan. Kiitos.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 Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat. πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Kreikan parlamentin ensimmäisenä varapuhemiehenä ja eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajana haluaisin minä omasta puolestani toivottaa lämpimästi teidät tervetulleeksi tähän tämän iltapäivän kokouksen jälkimmäiseen osioon. Parlamentaarinen yhteistyö tänä päivänä on saanut ihan uudet ulottuvuudet tämän tyyppisen suuren konferenssin järjestämisen muodossa. Täällä on hyvin paljon eurooppalaisia kansallisia parlamentaarikkoja paikalla. Tämä osoittaa hyvää ja tehokasta yhteistyötä, joka on kantanut jo hedelmää ja tulee kantamaan hedelmää ja Eurooppa tulee siitä kokonaisuudessaan hyötymään. Jokainen maa tulee hyötymään siitä omalla erityistavallaan, jos ajattelemme mm, talouden hallintaa, Euroopan talous- ja rahaliiton hallinnointia. Tämän tyyp- kun on osallistunut tämän tyyppisiin kokouksiin ja kun on omannut kokemusta näistä konferensseista, niin voimme varmastikin avata aivan uuden aihepaketin, joka liittyisi tiekarttaan. Helmikuussa me saamme käsiteltäviksi. Liettuan puheenjohtajakaudelta peräisin olivat ehdotukset ja niitä on tarkoitus sitten kasvattaa maaliskuun puoliväliin mennessä ja silloin ne ovat tarkistusten muodossa ja tässä puhun nimenomaan kansallisten parlamenttien edustajille. Huhtikuun puoliväliin mennessä me pyrimme laatimaan mietinnön ja pyrimme myös keskustelemaan siitä ennen Rooman konferenssia. Kaikki kysymykset, joista olemme samaa mieltä ja kaikki ne, jotka, joista olemme eri mieltä, niin toivomme, että kaikista niistä voidaan työskennellä työryhmissä ennen Rooman kokousta. Mutta nyt palaan meidän tämän päivän työohjelmaan, esityslistaan. Me haluamme täällä käsitellä makrotalouden tasapaino-ongelmia. Öö, E alustaja on Pier Carlo Paduan, joka on OECDssä varapääsihteeri ja vastuussa talouskysymyksistä. Te voitte esityksen jälkeen esittää hänelle kysymyksiä, huomioita, kommentteja tai välittää kysymykset, kommentit toisella tapaa, koska minulla tässä nyt on jo minulle kerrottu, että hyvin monet kollegat ovat pyytäneet puheenvuoron. Toimimme samalla tavoin kuin ensimmäisessä konferenssin osiossa. Annamme kullekin puhujalle kaksi minuuttia puheaikaa. Salissa meillä on neljä, Euroopan parla- neljä edustajan Euroopan parlamentista ja neljä kansallista parlamentista. Herra Paduan, olkaa hyvä. Ei, Okay. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen täällä kulmassa. Ette näe minua, mutta kohta menen tuonne puheenjohtajapöydän taakse tämän nopean esityksen jälkeen. Haluaisin nyt kertoa makrotalouden epätasapainoista Euroopassa. Meillä on OECDn ennusteita, jotka julkistettiin pari kuukautta sitten. Tässä kuvassa näkyy asia, joka on teille kaikille tuttu. Maailmantaloudessa kasvu alkaa palata, mutta se palaa eri tahtiin. Nousevat taloudet olevat tässä vasemmalla. Ne kasvavat nopeammin kuin kehittyneet taloudet ja euroalueen maat vihdoinkin kasvavat valtaosa, mutta kasvu on erittäin hidasta. Tämä liittyy Euroopan leima antaviin piirte- ongelmiin, mutta myöskin maailmanlaajuisesti on ongelmia kasvun paluussa normaaleille tasoille. Aikaisemmissa lamoissa elpyminen oli paljon nopeampaa, eikä se aiheuttanut yhtä paljon tuhea tuotannolle ja työllisyydelle, mutta tämä myöskin heijastelee sitä, että nämä kasvun veturit ovat heikompia kuin haluaisimme. Ja mainitsen niistä muutaman. Ensinnäkin kiinteät investoinnit ovat heikommalla tasolla ja tämä vaikuttaa tietysti lyhyen aikavälin kysyntään ja myöskin pitkän ja keskipitkän aikavälin tuotantoon. Luontoon saanti on hankalaa, erityisesti euroalueella. Tämä on lähinnä eurooppalainen ongelma, luottoa aletaan antaa taas esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Japanissa entisen tahtiin. Ja te kaikki tiedätte, että euroalueella on paljon työttömyyttä, joka on erittäin raskas ongelma. Muuallahan, esimerkiksi Yhdysvalloissa, työttömyys alkaa laskea ja se on alhaisella tasolla myöskin Japanissa. Sitten asia, josta tänään keskustellaan, eli euroalueen makrotalouden epätasapainot. Ja kun puhutaan näistä epätasapainoista, niin ottaisin esille sen, että on erityisiä epätasapainoja, jotka tietysti liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi vaihtetaso on epätasapaino, mutta myöskin rahaliitossa, siinä miten se toimii, siinä on ongelmia. Ja luottomarkkinoilla kilpailukyvyn puute näihin asioihin pitää puuttua eri tavoilla, makrotalouden ja rakenteiden tasolla. Ja keskustelen näistä aiheista sitten lopun puheenvuoroani. Tämä muistuttaa meille siitä, mitä euroalueella on nähty aikaisemmin, mutta vaihtotaseen epätasapainot ovat lisääntyneet Euroopassa ja ne suurenevat viime aikoihin asti, nyt he ovat pikkuhiljaa alkaneet supistua, ja tämä heijastelee hyvin kivuliasta ja vaikeaa sopeutumisprosessia. Miksi nämä epätasapainot sitten kehittyivät? Tähän on lukuisia syitä. Ennen kriisiä, niin kuin muistan, että euroalueen periferia kasvoi nopeammin kuin euroalueen ydin, ja nyt on sitten tilanne taas päinvastainen. Tämä heijastelee kestämätöntä kasvumallia, ja se oli seurausta myöskin epätasapainosta kilpailukyvyssä, mutta se oli seuraamusta myöskin epätasapainoista luoton myöntömekanismissa. Luotto annettiin reuna-alueille ja näin lisättiin kasvua tavalla, joka ei ollut kestävää. Ja meidän täytyy palauttaa tasapaino, emmekä voi erottaa rakennetoimia työmarkkinoilla ja sitten taas korjaustoimista rahoitussektorilla ja pankkiunionin etenemisessä, kuten äsken tuli esille. Tähän liittyy myöskin se, mitä markkinat ovat tehneet, eikä tämä ole mikään uutinen teille. Tämä vain muistuttaa meitä siitä, että hyvin pitkään markkinat markkinat olivat hiljaisia, uinuvia, mitään riskiarvioita ei ole tehty sieltä kun euroalue syntyi. Ja sitten kriisin alettua vuonna 2009 yhtäkkiä riskit lisääntyivät ja korkoerot pahenivat ja vasta hiljattain nämä erot alkavat kaventua. Eli on markkina-arviointeja, joihin pitää myöskin puuttua. Ikävä kyllä korkoerot valtion velkamarkkinoilla heijattelevat, heijastelevat myöskin luottomarkkinoiden tilannetta. Ja me olemme nyt paradoksi. Meillä on yksi valuutta, yksi rahaliitto, mutta sitten finanssi- ja rahoitusmarkkinat ovat sirpaloituneet. Yhteinen valvontapolitiikka ei jakaudu tasaisesti paketti koko alueelle, ja se on tietysti huono asia kasvun kannalta. Eli jos halutaan puuttua sirpaloitumiseen, niin siihen pitää puuttua. Meidän pitää edetä pankkiunionin osalta, mutta paljon pitää tietysti tehdä, ja on jo tehtykin rakenneuudistusten osalta. Tässä kuvassa on arvioitu rakenneuudistusten edistymistä ja euroalueella ja erityisesti euroalueen jäsenvaltioissa hyvin paljon edistystä on tapahtunut paljon enemmän kuin OECDn maissa keskimäärin, eli hyvin paljon on jo tehty. Ja hyvin paljon tehdään myöskin työmarkkinoilla ja hyödykemarkkinoilla, vaikkakin hiukan vähemmän hyödykkeiden osalta. Totean nyt tämän, koska yksi ongelma, joka liittyy tähän sopeutumisohjelmaan euroalueella, on se, että vaikka työmarkkinoilla on uudistettu paljon asioita, mutta enemmän pitää tehdä tuotemarkkinoilla. Täytyy vahvistaa kilpailukykyä, jotta hyöty sitten muuttuu kilpailukykyeduiksi. Tämä alkaa näkyä siinä, miten mukautuminen toteutuu. Tässä on vaihtotasen parantumiset reuna-alueilla. Tästä näkyy, että hyvin paljon sopeutumista on tapahtunut, kun kysyntä on supistunut ja vienti on vähentynyt, mutta yhä suurempi osa sopeutumisesta liittyy parempiin syihin, eli on parannettu kilpailukykyä ja näin vienti on alkanut vetää paremmin. Mutta tämä on kuitenkin epäsymmetrinen tilanne. Hyvin niin vähän mukautusta on tapahtunut ylijäämämaissa. Ja tästä on seuraamuksena se, että euroalueen vaihtotase kokonaisuudessaan on yhä enemmän ylijäämäinen ja tämä saattaa johtaa paineita euroon ja se saattaa johtaa sitten deflaatiopaineisiin euroa kohtaan. Eli tämä on epätasapaino, joka liittyy liittyy tekijöihin ja johon tulee puuttua. Ja lopuksi suuri kysymys on seuraava. Hyvä uutinen on sen, että kasvu on alkanut palata erityisesti reuna-alueille, erityisesti koska vienti on lisääntynyt, mutta kysymys on se, kuinka paljon, kuinka kauan tämä kasvumekanismi voi kestää. Euroopassa pitää olla kestävämpää kasvua, jotta voidaan puuttua nuorisotyöttömyysongelmaan. Ja sen alkaa tapahtua sitten, kun nähdään enemmän investointeja, jotta lyhyen aikavälin voitot muuttuvat sitten keski, pitkän ja pitkän aikavälin investoinneiksi. No tietysti rakenneuudistuksia pitää toteuttaa enemmän ja pitää olla myöskin kasvuystävällisempi ympäristö euroalueella. Ja nyt tulen sitten sinne puheenjohtajapöydän taakse. Kiitos. Kiitos paljon. Me, me teitä kiitämme. Annan nyt puheenvuoron Elena Gautoskovalle, ensimmäinen varapuhemies Tsekin tasavallan senaatista. Dobri den, vážený pane předsedající. Kiitos paljon ja hyvää iltapäivää, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät puhemiehet. Minä puhun ihan yleisin käsittein ja termein, kun nyt käymme käsittelemään tätä konferenssin osaa. Minä en voinut käyttää puheenvuoroa aikaisemmin, mutta jos sallitte, niin muutama kommentti, huomio Ensiksi suuri kiitos Euroopan parlamentille ja Euroopan puheenjohtaja kauden edustajalle, että ovat järjestäneet tämän parlamenttien välisen konferenssin. Olen sitä mieltä, että parlamenttien välinen vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä ei ole ainoastaan avaintekijä jäsenvaltioiden kannalta, vaan eurooppalaista politiikkaa ei voida viedä menestyksellä eteenpäin, jos ei sitä jaeta kansallisella tasolla yhteisesti ilman kansallisia parlamentteja Euroopan rakentaminen ei ole mahdollista. Eli kiitos konferenssista. Tsekin tasavallasta voidaan sanoa, että meillä on hyvä esimerkki Tsekin tasavallasta. Se on loistava eurooppalaisuuden esimerkki. Meillä on hallitus, koalitio, hallitus ko- sosiaalidemokraattien ja konservatiivien muodostamana. Ja yhdessä me etsimme paljon enemmän kuin eurooppalaista integraatiota. Meidän mielestämme on välttämätöntä, että etsitään löydetään pankkiunion ja finanssipoliittinen sopimus, mutta komissio ja Euroopan parlamentti ovat ottaneet huomioon EUn sosiaalisen ulottuvuuden yhdenvertaiset mahdollisuudet, tasa-arvo, sosiaalinen, nämä ovat kaikki normeja, mutta tämä on keskeistä eurooppalaiselle kilpailukyvylle, eikä saa asettaa esteitä, rajoja. Meidän mielestämme on myös tärkeää säädellä pankkisektoria, myös pystyä siihen, että voimme luottaa selkeisiin sääntöihin, jotta meillä on tervein rahoitus käynnissä. Kansalaiset eivät voi toimia ainoastaan yksittäin yksittäisin, yksittäisin toimien elämänlaatu on tärkeää kaikille Euroopan kansalaisille. Sen takia Euroopan sosiaalinen ulottuvuus ei saa unohtaa tätä eurooppalaista keskustelua näköpiiristä. Eli tässä nyt puuttuu, jo, tämä puuttuu jonkun verran keskustelusta minun mielestäni. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Richard Janjalle Ranskan senaatista talousasian valiokunnasta. Euh. Kiitos, hyvä puhemies. Kolme huomiota. Ensimmäinen liittyy meidän työpuitteisiimme. Eli me tässä pohdimmekin, että mikä on tavoite näillä parlamenttien, näillä parlamenttien välisille kokouksille. Tietysti mielipiteen vaihto on tärkeää. Sillä tavoin voimme hahmottaa parentin tilanteen itsellemme, mutta onko kyse siitä, että halutaan eh, harjoittaa enemmän parlamentaarista valvontaa kansallisissa parlamenteissa talouden kysymyksissä. Meidän pitää tehdä enemmän. Tämähän otettiin jo esille tämän kokouksen alussa. Puheen, kokouksen puheenjohtaja itse otti sen esille. Me odotamme kärsimättömänä eh, kiireellisiä ehdotuksia toimintamalleista eh, ja toimivaltuuksista mm, tästä mikä on tämän parlamenttien välisen konferenssin toiminta liikkumaalla. Pankki sektorista, pankkiunionista muutama sana. Me olemme erittäin iloisia, että on päästy nopeasti sopimukseen, on edetty aika hyvällä vauhdilla pankkivalvonnassa. Sitten on vielä jäljellä kaksi tärkeää ongelmaa, joita me kaikki varmasti mielessämme mietimme. Kun on kyse kriisin me ratkaisumekanismista. Aha, tästä on tehty jo paljon huomioita. Minä olen ihan samaa mieltä sen kritiikin suhteen, jota Euroopan parlamentista kuulee. Varmasti monissa kansallisissa parlamenteissa ollaan samaa mieltä. On välttämätöntä edetä, löytää tiet, varmastikin kompromissi, mutta sen pitää olla hyvä. Emme tarvitse huonoa kompromissia. Meidän täytyy toimia siten, että tämä kriisin ratkaisumekanismi olisi suuri edistysaskel. Toinen ongelma, joka askarruttaa meitä, on makrotalouden epätasapaino. Ihan muutama asia. Yksi asia, jonka haluaisin tuoda esille, josta on keskusteltu Ranskan senaatissa, nimittäin se, että antaa, annettaisiin euroalueelle omaa budjettikapasiteettia. Sillä voisi olla vastasyklinen vaikutus, eli myönteinen vaikutus kasvuperiodilla ja kehityksen aikana ja sitten taas päinvastaisessa tilanteessa se voisi käyttää menoja hyvin vaikeina aikoina. En kehittele tätä tässä sen enemmän, mutta tämä me olemme ottaneet keskustelun alle tulevaisuutta ajatellen. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi annan puheenvuoron Andrei Kukolle, Saksan liittopäivien edustajalle. Olkaa hyvä. Yes, ja, vielen dank. Kiitos, puhemies. Ehkä voisin tässä nyt alkuun selventää, että minä en tässä nyt Saksan liittopäivien enemmistö kantaa edusta, vaan suurimman oppositioryhmän vasemmiston kantaa. Euroopassa on erilaisia analyysejä ja erilaista keskustelua eurokriisistä ja siihen liittyvistä ongelmista, kuten makrotalouden epätasapainot. Aiemmin tuossa näistä kuvista näimme, että ennen kaikkea Saksalla on valtava kaupan ylijäämä, yli 6 prosenttia, ja tämä aiheuttaa osan ongelmasta ja jännittäistä euroalueella. Ilmeistähän on, että yhden ylijäämä on toisen alijäämä. Kysymykseni herra Paduanille olisi seuraava. Mitä toimia te ehdotet, ehdotatte näiden epätasapainojen purkamiseksi? Sehän nyt olisi uskoakseni tärkeää jotta saisimme kaiken kaikkiaan harmonisoitua euroalueen tilannetta, mutta myös äh, tilannetta kansainvälisesti. Nythän äh, euroalueen äh, kaupan ylijäämää muuta maailmaa kohtaan kasvaa kasvamistaan. Toinen seikka, johon puutuitte, puhuitte tällaista sirpaloituneesta luottoalueesta. Näimme tämän dramaattisen kuvan korkokehityksestä vuoden 2000-2008 välillä eri euro maissa, miten tilanne kehittyi hyvin harmonisesti vuoteen 2008 ja tämän jälkeen erot olivatkin sitten dramaattisia jopa 14 prosenttia Kreikassa. Tämäkin on tärkeä epätasapainon ilmentyvä, ilmentymä ja miten saataisiin aikaan harmonisempi tilanne kaikkialla Euroopassa on kysymykseni. Kolleganne herra Kuria tapasin hänet Euroopan neuvoston vastaavassa konferenssissa ja on mukavaa, että OECDssä nimessäkin ovat nämä sanat yhteistyö ja kehitys. Ehkäpä Euroopan tasolla tarvitaan lisää kehitystä eikä niinkään vain vyönkiristystä ja tarvitaan enemmän yhteistyötä kuin kilpailua. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoro rouva Elisabeth Igulle, joka on Ranskan äh, kan, parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Kiitos puhemies. Minä haluan puhua parlamenttien välisen konferenssin järjestämisestä. Kommentti euroalueen hallinnosta, joka on edennyt viime kuukausina. Paljon aloitteita on tehty. Päästiin sopuun pankkiunionista. Talous- ja rahaliitto on päässyt pahimman turbulenssin kouristuksista. Jotkut maat ovat kärsineet erittäin tuntuvasti kriisistä, mutta nyt al- aletaan jo nähdä vähän, että vaivan näkö on ollut palkitseva. Deflaatio on joissakin maissa ollut tärkeää, että budjettikuri on ollut tiukkaa, joskus päätöksenteko ei ollut tarpeeksi avointa ja tällä voi olla vakavia seurauksia Euroopan talo- euro EUlle. Minä olen erittäin iloinen tämän konferenssin järjestämisestä. Minun toivoisin, että sen säännöt olisivat sen mukaiset, että se todella olisi toimiva. Eli me voisimme kokoontua eurooppalaisen ohjausjakson huippu aikoina. Sen pitäisi olla myös erittäin näkyvää. Tammikuu ja lokakuu eivät oikein vastaa niitä keskeisimpiä aikoja, koska maaliskuussahan tehdään suuret linjaukset EU-ssa taloudesta ja silloinhan komissio tekee myös suosituksensa ennen kesäkuun, heinäkuun huippukokousta, joka on ratkaiseva. Tämä ajanjakso vastaa myös kansallisissa parlamenteissa sitä aikaa, että ne voivat tehdä linjauksia, suuria budjettilinjauksia. Nämä ovat niitä keskeisiä ajanjaksoja, jolloin oppositiokin voi toimia kuuluvasti omissa maissaan, mutta myös Euroopan tasolla. Voitaisiin myös myöntää, että tämä konferenssi voisi kokoontua lokakuussa sen jälkeen, kun komissio on antanut näkemyksensä kansallista budjeteista. Jos me täällä on puhuttu hallinnoinnista, meidän pitää kuulla kansalaisia, mutta tämän konferenssin täytyy tehdä myös loppupäätelmiä, niiden täytyy olla vahvoja ja sen täytyy myös ehkä joskus katkaista tämä perinteinen konsensusperiaate. Miksi me voisi käyttää määräenemmistöä hyväkseen, niin kuin on käytössä kosakin kokouksissa? Se todella tarkoittaisi, että meidän pitäisi myös muuttaa valtuuskuntien kokoonpanoa jäsen, jäsenten osallistumismäärää tämän konferenssin laajuutta. Ja viimeiseksi me voisimme tehdä jonkunlaisen mm, formaatin euroalueelle, eli komissio voisi lähteä tutkimaan ihan erikseen euroalueen hallinnointia ja mikä olisi euro, euroalueen talouden vakaus. Ja meillä pitäisi olla parempaa, parempaa parlamentaarista valvontaa. Euroopan vaalien jälkeen meillä voisi olla euroaluetta käsittelevä alavaliokunta, joka voisi käsitellä asiaa Eurooppa, euro, euroalueesta Euroopan luonteisesti. Elisa Ferreira. Kiitos Elisabeth Ferreira Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Um, two questions. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ensin kollegoille kansallisista parlamenteista. Pankkiunionissa on edistyttävä, mutta ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä. Täytyy saada aikaan järkevä tulos ja täytyy vähintäänkin taata tehokkuus, kun hallinnoidaan kaatuvia pankkeja pitää kohdella kaikkia pankkeja samanlaisesti riippumatta niiden sijaintimaasta. Ja veronmaksajien pitää olla viimeinen oljenkorsi. Tämä ei ole neuvoston kanssa. Neuvosto on sanonut täysin päinvastaista, mutta siitä huolimatta siellä on yksimielisyys neuvostossa, eli millä tavalla kansallisissa parlamenteissa on toimittu, mitä mekanismeja teillä on käytössä, jotta voidaan valvoa oman jäsenvaltion kantaa, kun neuvostossa päättävät näistä asioista. Sitten toinen kysymys. Tärkeät elementit, joista olette täällä puhuneet liittyen näihin kysymyksiin. Tietysti on totta, että kaupan epätasapaino on kasvanut euron olemassaoloaikana, mutta voisiko kertoa hiukan tarkemmin syistä, miksi sisämarkkinoilla ja globalisaation roolit, ovatko ne merkittävät vai onko kyse vain valvonnan puutteesta tietyissä jäsenvaltioissa. Ja tulevaisuutta ajalla silmällä pitäen, katsotteko, että voimme valvoa näitä tekijöitä ja että voidaan kompensoida se, ettei ole mitään luonnollisia vakauttajia ja muita tekijöitä, jotka vastustaisivat syklistä politiikkaa taloudessa ja mitä tarkoitatte rakenneuudistuksilla? Valtaosa näistä maista teki rajuja leikkauksia teknologian, tieteeseen, tutkimukseen, kaikkeen, mikä voisi auttaa tuottavuudessa. Eli mitä ovat nämä rakenneuudistukset? Kiitos. Kiitos paljon. Filip Ossegedinissä seuraavaksi budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Kreikan parlamentista. Kiitos paljon. Minä haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja Kreikan parlamenttia tämän konferenssin järjestämisestä. Ne maat, jotka ovat eh, joutuneet budjettikurin sopeutusohjelman kohteeksi, ovat tehneet paljon ponnistuksia velan vähentämiseksi. Se on vaikuttanut kilpailukykyyn se on va- ja sen avulla on haluttu poistaa vaihtotaseen epätasapainot, mutta tässä törmättyy tiettyyn paradoksiin Kreikassa. Ensimmäistä kertaa Kreikassa on ollut deflaatiota toisen maailmansodan jälkeen. Mm-hmm ja jos ajattelemme kilpailukykyä, niin se on kuitenkin huonontanut velkatilannetta itsessään. Meillä on ylijäämää, primaariylijäämää, mutta mutta tämä ei kuitenkaan tuota mitään konkreettista. Velkadynamiikka on vain pahentunut, vaikka itse asiassa me olemme nyt harjoittaneet niin sanotusti hyvää politiikkaa. Kaiken tämän välttämiseksi Kreikan ei pitäisi joutua deflaation kouriin, vaan inflaation eteen, jonka olisi alhaisempi kuin muissa euromaissa, jotta se voisi parantaa kilpailukykyä. Tämä ei mitään helppoa eikä yksinkertaista, koska EKP ylläpitää inflaatiotasoa yhden prosentin tienoilla euromaissa, kun se voisi nostaa sen kahteen prosenttiin Eli tämä tarkoittaa sitä, että ne maat, jotka ovat sopeutusohjelman kohteina, inflaat, niissä maissa inflaatio on hieman ennakoitua korkeampi, jotta ne selviäisit kilpailussa. Onko tämä teidän näkemyksenne? Me kiitämme teitä. Nyt annan puheenvuoron e OECDn varapääsihteeri, olkaa hyvä. Talouskysymyksien varapääsihteeri, olkaa hyvä. Kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Toivottavasti tässä minulla nyt ovat paperit järjestyksessä, että voin vastata teille. Ensinnäkin äh, nuo euroalueen epätasapainot ja mitä voitaisiin tehdä erityisesti ylijäämämaissa, jotta voitaisiin tasoittaa tätä epätasapainoa. No ylijäämämaissa, äh, niiden kohdalla on yksi ratkaisu ratkaisu, joka on niin maiden itsensä kuin euroalueenkin etujen mukainen. Vaihtotaseen ylijäämä yleensä heijastelee tilannetta, johon viittasin viimeisemmässä kuvassani. Eli OECD on jatkuvasti ehdottanut, että euroalueen ja muut ylijäämämaat lisäisivät investointeja. Esimerkiksi myös äh, palvelusektorin vapauttaminen vaikkapa äh, Saksan kaltaisessa maassa, jonka tuotantosektori on erittäin kilpailukykyinen, on kyllä parantamisen varaa tuottavuudessa edelleen. Esimerkiksi juuri palvelujen vapauttaminen. Tämä lisäisi kasvua ja kysyntää Saksassa ja muualla ja olisi tällainen tilanne, jossa kaikki hyötyvät, kaikki voittavat. Sitten voisin vastata näihin kysymyksiin tässä järjestyksessä, kun ne esitettiin luottojen sirpaloituminen, Kyllä, tämä on tärkeä kysymys. Ensinnäkin yhteys pankkien taseiden sekä valtiovelan välillä tulisi tätä yhteyttä heikentää tai oikeastaan se poistaa kokonaan Niin kauan kuin pankilla on paljon velkaa taseissaan, niin tämä on riski ja niiden taseet ovat heikkoja ja niiden lainanantokapasiteetti on heikko. Eli tämä täytyy poistaa, tätä täytyy lieventää. Ja pankkiunioni on aivan keskeinen tätä tarkoitusta varten. Kilpailukyvyn parantaminen maissa niin, että pankit olisivat taipuvaisempia luotottamaan kilpailukykyisiä yrityksiä on myös tärkeä linkki. Eli kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa. Tarvitaan pankkiunionia, tarvitaan rakenneuudistuksia, tarvitaan sopeutumista. Ja tämä johtaa minut seuraavaan kysymykseen, joka esitettiin, eli se, miksi nämä epätasapainot kehittyivät jo ennen kriisiä. Kaikki muistanette, kun Euroopassa käytiin keskustelua siitä, miten rahaliitto tulisi rakentaa. Tässä korostettiin oikeastaan kahta asiaa, eli inflaation torjuminen ja finanssipoliittinen sopeutuminen. Ei tässä puhuttu ollenkaan yli- ja alijäämistä siinä mielessä. Ja kun kriisi sitten syntyi, niin äh, voitiin havaita, että kyllä rahaliitossa syntyy epätasapainoja, jotka liittyvät juuri kestävyyden puutteeseen siihen, että on kaksi kielteistä tekijää mukana ja näihin yritin niin juuri puuttua. Ensinnäkin se, että joissain maissa ei ole puututtu kilpailukyvyn puutteisiin, koska kasvua on syntynyt joka tapauksessa, niin ei ole tarvinnut välittää tästä. Näin on tapahtunut monissa periferisissä maissa. Ja sitten kun rahaa ja luottoa on jatkuvasti virrannut ylijäämämaista, maista, ongelma ei ole ikään kuin syntynyt. Eli tässä sekä ali- että ylijäämämaat ovat olleet yhtä lailla vastuussa tästä epätasapainosta. Eli mitä tulevaisuudessa tulee tehdä tämän äh, välttämiseksi rakennepolitiikkaa käyttäen täytyy päästä tästä tällaisesta rakenteellisesta epätasapainosta, mutta samoin tarvitaan sellainen äh, luotonantojärjestelmä, äh, joka myös toimii oikean hetken oikeassa paikassa, ettei synny tällaisia luottopuumeja. On erilaisia välineitä tämän hoitamiseksi, mutta jälleen kerran pankkiunioni on yksi näistä ja tietenkin myös tietyt makrotalouden toimet, jotka laittavat näitä luotonantopuumeja hiukan aisoihin, niin kuin esimerkiksi sen estämiseksi, että ei synny tällaista asuntokuplaa. Eli että resurssit allokoidaan sinne, missä on kannattavuutta. Eli euroalueella on ollut tällainen vääristymäongelma. Kestävämpi epätasapaino. No ei niiden poistaminen kokonaan, mutta se, että saataisiin kestävämpää epätasapainoa, niin voimakkaampi kasvu vähentäisi euroalueen ylijäämää ylipäätään, joka sitten äh, vaikuttaa deflatorisesti. Eli tämä äh, syntyisi kasvupolitiikasta ja siitä, että luotonantomekanismi toimisi paremmin ja kohdistuisi paremmin. Sitten rakenneuudistukset, näihin lupasin palata myös. Muistuttaisin teitä vielä asiasta, joka on kyllä ihan tunnettu, nimittäin se, että useimmat ponnistukset ja sopeutukset äh, erityisesti äh, reunamaissa ovat äh, nyt tähän asti johtuneet vyönkiristyspolitiikasta eikä niinkään rakenneuudistuksista. Esimerkiksi työntekijöiden saaminen sinne, missä heitä tarvitaan, heidän pätevyytensä parantaminen, se, että voidaan siirtyä menetetystä työpaikasta uuteen luotuun työpaikkaan. Sitten se, että alhaisemmat työvoimakustannukset heijastuisivat myös alhaisempiin hintoihin ja lisäisivät kilpailukykyä. Näin ei aina ole ollut näissä periferisissä maissa, joten rakenne uudistusohjelmien on oltava hyvin kattavia. Niiden on levityttävä monille sektoreille niin, että eri sektorien ähm, hyödyt ikään kuin johtavat toisten sektorien alueiden hyötyihin. Näitä rakenneuudistuksia on tehty kaikkialla maailmassa ja rakenneuudistuksilla on erilaisia vaikutuksia liittyen siihen, missä taloussuhdanteessa kulloinkin ollaan. Jos ollaan Ähm, matalasuhdanteessa tai lamassa, niin rakenneuudistuksen vaikutukset tulevat hitaammin kuin kasvavassa taloudessa. Eli meidän äh, täytyy tässä hieman hienosäätää makro ähm, ponnisteluja, tai siis oikeastaan näitä rakenneuudistusponnisteluja, me ottaen huomioon myös taloussuhdanteet. Olen täysin samaa mieltä siitä, että deflaatio korkean velan maissa on todellinen ongelma. Se voi täysin kääntyä tarkoitusta vastaan. Euroalueella päinvastoin tarvittaisiin korkeampaa inflaatio valuutta, joka on täysin yhdenmukainen vakaan talouden kanssa. Ja tarvittaisiin myönteistä hintakehitystä myös niissä maissa, joiden on mm, suhteellisia hintoja tasapainotettava. Tämä on tällaista aritmetiikkaa. Täytyy ymmärtää, että jos hinta laskee, myös nimellis PKT laskee. Ja äm, on vaikeampi pitää koko yhteiskunnan taloutta tasapainossa. Ja tämä kaikki vaatii tietenkin ponnisteluja myös euroalueen tasolla ähm, hintadynamiikan suhteen ja maiden tasolla sitten näitä suhteellisia hintasopeutuksia. Kaikki tämä on koordinoitava, koska muuten tämä, tämä strategia, jos se ei ole kokonaisvaltainen, se ei toimi. And now? Yes. Say thank you to him. Okay. Thank you, Mr. Wir hatten Mehän olimme sopineet. että. Okay, please continue. Jaa, no jatkakaa vielä. That I... Voi suokaa anteeksi, minä tässä unohdin puhua näistä automaattisista vakauttajista. Periaatteessa on varmasti tilaa ja tarvetta euroalueelle sellaisille mekanismeille, jotka resursseja keräävät yhteen, ryhmittelevät. Tässä puhutaan juuri tästä suhdanteiden kärjen leikkaamisesta ikään kuin pehmentämisestä, että olisi tällaisia yhteisiä resurssipuleja, joita voitaisiin käyttää. No, en tiedä olisiko EU-talousarvio tässä vaiheessa tähän oikea väline, mutta siitä voi tietenkin puhua. Ja toiseksi sitten, mistä kriteereistä tulisi päättää, että näitä resursseja tästä yhteisestä rahastosta voitaisiin allokoida niille maille, jotka sitä tarvitsevat. No, tämähän on tavallaan tekninen ongelma tiettyyn pisteeseen saakka, koska voitte kuvitella, että esimerkiksi työmarkkinapolitiikkaa tai uudelleen koulutus tai automaattiset vakauttajat ja niin edelleen. Kaikki mm, tämä vaatisi pitkääkin keskustelua. Sanon vain, että periaatteesta olen kyllä yhtä mieltä ja on monta tapaa toimia. Uskon, että näistä mekanismeista kyllä rahaliitto hyötyisi. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Me eh, sovimme eh, Kreikan parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä, että että jaamme tämän keskustelun ensimmäisen puoliskon. Tässä johti kollegani Kakis. Sydämelliset kiitokset. Nyt meillä on täällä vielä kuusi puheenvuoropyyntöä ja tämän jälkeen kuulemme sitten toisen vastauskierroksen. Herra Selttä Virosta, olkaa hyvä. Sir, you have the floor. Äh, Aitäh, austatut ettekandja, head kolleegid. Kiitos paljon hyvät kollegat. Kyllä. Aion puhua aika yleisellä tasolla, mutta mikä nyt on ihan käynyt selväksi, että EUn jäsenvaltioiden budjettien koordinointi pitäisi tulla vahvemmaksi, jotta voisimme saada luottamusta lisää ja jotta saisimme siitä tuntuvia seurauksia. Mutta ihan ensiksi EUn täytyisi rytmittää uudistuksia paremmin. Pitäisi edetä nopeammin. Se on erittäin tärkeää. että Muuten riskit voivat aiheuttaa tiettyä epätasapainoa. Nyt on tärkeää sanoa ääneen, että EUn budjetin pitäisi olla todella suunnattu enemmän uudistuksiin. Sen pitäisi palauttaa taloudelle sen terveys vuosien aikana on koordinoitu talouspolitiikkaa, mutta ei ole päästy mihinkään kunnollisiin tuloksiin. Eli täytyy kuitenkin jatkaa samassa tahdissa, pitää kannustaa kuitenkin tätä uudistusten toteuttamista. Se on kuitenkin tärkeää jokaisella alalla. Ja jos puhumme sitten välineistä, me tarvitsemme sopimuksia joiden avulla voidaan myös tiedottaa. Monia prosesseja on käynnistetty, on annettu painopistealueita tietyille kokonaisuuksille. Suosituksia on myös kuultu, mutta ne pitäisi kyllä, niiden pitäisi kyllä muuttua todellisiksi uudistuksiksi. EU ja jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä aika monista asioista, mutta mm, meidän pitäisi todella saada kunnollisia prosesseja makrotaloudessa liikkeelle ja eteenpäin, mutta emme saa kuitenkaan unohtaa työmarkkinoita, kilpailua, joka siellä vallitsee. Mitä tulee minun maahani, Viroon, me olemme haluamme, että tuotantoluvut olisivat korkeammat. Ne ovat tällä hetkellä aika alhaiset, että koulutusjärjestelmänkin pitäisi vastata paremmin talouden etuja Noudattakaa teille annettua puheaikaa, sanoo kokouksen puheenjohtaja. Puhuja jatkaa. Virossa on myös koettu kriisi. Ja kriisi koetteli erittäin rajusti heti alussa Viroa, mutta sen johdosta tai sen takia käynnistimme uudistuksia. Halusimme saneerata, halusimme jättää myös tiettyjä varaumia. Mutta nyt tästä konferenssista mielestäni se antaa hyvää lisäarvoa mm, sillä tavalla, että voimme paremmin koordinoida talouspolitiikkojamme. Kiitoksia seuraavaksi herra Omtsekt Alankomaista. Um, Peter Omtsekt, um, speaking on behalf of the Dutch Christian Democratic Party. Thank you for... Niin puhun kristillisdemokraattisen puolueen nimissä. Kiitoksia siitä, että selititte nämä asiat hyvin selkeästi olisi ollut hyvä, jos teillä olisi ollut jotain monisteita tästä jaettuna hiukan etukäteen, jotta tämä keskustelu olisi vähän jäsenneltympää. Olen samaa mieltä edeltäjien kanssa siinä, että pitäisi olla jonkinlainen pieni komitea, joka perustettaisiin tänä iltana, jossa käsitellään koko parlamentin työntekoa. Monilla ihmisillä on erilaisia ajatuksia, he haluaisivat keskustella siitä, oli kyse sitten uudesta sopimuksesta tai budjetista tai mistä hyvänsä. Ja koska mitään tekstiä ei laadita, niin me vain keskustelemme täällä. Ja tuossa täällä on 28 valtion edustajia, niin olisi hyvä, että tämä keskustelu olisi vähän jäsennellympää. Eli tämän pyynnön voisin esittää Euroopan parlamentin varapuhemiehelle ja pyytää, että hän tarttuu tähän pankkiunionista. Täällä on puhuttu siitä, että pitää rikkoa yhteys pankkivelkojen ja valtionvelkojen välillä, ja se on tärkeää, kuten Irlannin kaltaiset maat joutuvat pulaan yhden pankin takia. Mutta tähän liittyy riskejä, jos pankkeja fuusioidaan EUn sisällä. Koska jos pisot pankit isoista maista liittyvät yhteen, niin ne saattavat kaataa koko budjetin joka on varattu pankkiunionille. Onko meillä takeita siitä, että ei ole pankkeja, jotka ovat liian suuria kaatumaan? Haluaisin kuulla OECDn kannan tähän ja näihin pankkeihin sinänsä. Ja Hynkelin kanssa myöskin olen samaa mieltä siitä, että haluaisin tietää hiukan enemmän OECDn ehdotuksesta, joka liittyy siihen, että maat, joissa on vaihtotaseen ylijäämää, kuten Alankomaat, ja sitten taas on alijäämää, niin millaista politiikkaa pitäisi noudattaa näissä maissa, jotta voidaan tasapainottaa vaihtotaseita? Kiitos. Excuse me, thank you, Mr. Ch- Kiitoksia ja seuraavaksi herra Tsotsikirja. He's not here. So, Mr. Hän ei ole paikalla, mutta Jean-Pierre Audi monsieur le président. Kiitos puhemies. Haluan ensin kiittää tämän kokouksen järjestämisestä. Se saapuu sopivan ajankohtaan. Muutama kommentti, ne voivat olla vähän aiheen ulkopuolelta, mutta koska minä haluan puhua täysistunnon alussa. Ensiksi näistä kolmesta valiokunnasta, jotka tekevät yhteistyötä tänä iltapäivänä. Talous- ja rahasian valiokunta, sosiaalityöllisyyskysymys, valiokunta, minä olisin ehdottanut, että tähän lisättäisiin budjetin valvontavaliokunta, koska mehän elämme demokratiassa, me tiedämme, miten se toimii. Parlamentit haluavat valvoa toimeenpanoa, elimien toimintaa myös harjoittaa budjettivalvontaa. Budjetin valvontavaliokunnassa Euroopan parlamentissa ollaan vielä hiukan shokissa siitä, että puhutaan vakausmekanismista 700 miljardia euroa, jota jäsenvaltiot rahoittavat ja silloin on vain kyse yksityisestä tilintarkastuksesta. Ja mitään poliittista tai budjetillista valvontaa. Minä haluan nyt tässä kiinnittää kan- huomiota kansallisten parlamenttien korville, kuunnelkaa tarkkaan, että kyllä kansallisissa mm, tilintarkastuspisteissä huolestutaan. Tässä on kyse toimielinten välisestä toiminnasta. En tiedä, liittyykö tämä hallitusten välinen toimintaan. Tässä on kyse yhteen yrityksestä, joka toimii Luxemburgista käsin, joka harjoittaa tätä tilintarkastusta. Koska täällä nyt puhutaan talous- ja rahaliitosta, joka ei ollut euron huippukokouksessa. Mehän kokoonnumme artiklan 13 mukaisesta artikla 12 mukaisesti. Huippukokoukset pitäisi, pitäisi pitää samana. Viimeisin pidettiin tehtiin maaliskuun 14. viime vuonna. Vielä viimeinen asia, puhemies. Minä halusin tehdä kysymyksen puheenjohtaja Van Rompuylle. On puhuttu paljon eurooppalaista demokratiasta. Minä haluaisinkin tietää, miten valtion ja hallitusten päämiehet tulevat soveltamaan sopimusten määräystä, sopimuksen määräystä, jossa niiden pitäisi ottaa huomioon Eurooppa-vaalien tulokset, kun tekevät ehdotuksia Euroopan komission puheenjohtajana ja Euroopan parlamentin puhemiehenä. Tämä on tärkeä kysymys, koska ovatko nämä hallitusten valtioiden päämiehet olleet, ne ovat sitä mieltä, että ne eivät te, he tekevät sopimuksia ottamatta huomioon valitsijoiden mielipiteitä. Täällä on kansallisia parlamentaarikkoja, jotka varmasti lähtivät mukaan ehkä eurovaaleihin. Heidän täytyy tietää ennen vaalia, miten valtioiden ja hallitusten päämiehet tulevat tekemään ehdotuksia onko se puolue, joka on ensimmäisenä, onko kyseessä, joka on ensimmäistä joukossa, on kyseessä koalitio. Minä olisin halunnut, että Van Rompuy olisi kertonut, mitä äh, jäsenvaltioissa mietitään ja puhutaan. Tässä nyt kyse tarkastuslausekkeesta vuodelle 2016, joka on tarkoitettu vuodelle 2014-2020 se on sitäkin tärkeämpi, koska me haluaisimme tietää, miten demokratia todella toimii Euroopan unionissa. I, I will answer you on the end. Vastaan teille kokouksen päätteeksi mutta tämä ei liity kyllä nyt artiklaan 13 finanssipoliittisessa sopimuksessa yhtään mitenkään. Tällä hetkellä olemme nyt tässä ensimmäisessä sessiossa. Seuraavaksi herra mm, Paolo Kujeri. Yes, I, I agree about the... Niin olen samaa mieltä tästä talouden kuvasta, jonka professori Paduan maalasi. Erityisesti se, että euroalue nyt kahden tantuman jälkeen viimeisen viiden vuoden aikana nyt on elpymässä hyvin vaatimattomasti, noin yksi prosenttia kasvua. Eikä tällä tavalla voida ratkaista monien jäsenvaltioiden perusongelmia. No, yleisnäkemys on nyt optimistinen ja on sanottu, että hyväksytty politiikka – ja säästöpolitiikka toimii myönteisesti, eli jotta voitaisiin saada aikaan toivottuja tuloksia, suurempaa kasvua, niin tarvitaan vain lisää aikaa ja joustavampaa soveltamista maatasolla. No, minulla olen aika skeptinen kyllä tämän tyyppisten ennusteiden suhteen. Jos katsotaan tulevaisuuteen, ja vaikka oletettaisiin, että säästötoimia vähennetään uudella lähestymistavalla, niin tällainen sopeuttaminen ei kuitenkaan ratkaise euroalueen suuria ongelmia, erityisesti kun ajatellaan syrjäalueiden maita. Ja sitten tämä arvio, eli se, että hinnat ja palkat saataisiin alemmalle tasolle, niin Tietysti se lisää kilpailua ja vientiä monissa maissa, mutta silloin koko euroalue joutuu noudattamaan samaa mallia. Euroalueen maailman rikkain markkina-alue, ja se on nyt sitten riippuvainen Intiasta, Kiinasta, Thaimaasta kulutuksessa, ja se on aika merkillistä. Eli meillä voisi olla hiukan pelkoja sen suhteen, että jos me lähdemme tälle, tällaisen politiikan tielle, niin se ei johda kasvuun, vaan taantumaan, josta tulisi trendi. Hiljattain komission pääosastosta tuli raportti, jossa osoitettiin, että kymmenen vuoden aikana, jos mitään ei muuteta, Euroopassa joudutaan lisäämään bruttokansantuotetta noin yksi prosentti ja euron, Euroopan tasolla palataan sitten vuoden 1964 lukemaan, jolloin Eurooppa vasta alkoi saada kiinni Yhdysvaltojen kasvua. Eli kysyisin, rakenneuudistukset tietysti ovat tärkeitä, mutta makrotalouden politiikka euroalueella on yhtä tärkeää kuin rakenneuudistukset, mutta markkinapolitiikka ei ole neutraalia. Ja meidän täytyy elvyttää kotimaista kysyntää. Jos verrataan euroaluetta nyt Japanin tai Yhdysvaltoihin, niin voitaisiin katsoa, että nämä talouden erot ovat yksi tärkeimpiä syitä sille, miksi tällä alueella on paljon epävakautta. Eli mitä mieltä olette tästä? Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja on äh, herra Francesco Cariello. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kollegat, Tänään haluaisin teille puhua finanssipoliittisesta sopimuksesta juridisesta näkökulmasta. No, meidän täytyy ottaa askel taaksepäin ensimmäinen tammikuuta 1999, kun yhteisvaluutta euro syntyi. Silloin ensimmäinen tammikuuta vuonna 1999 markkinoille tuotiin kurinalainen valuutta – niiden tutkimusten mukaan, joita olemme käyneet läpi. Ja siihen liittyy asetus vuodelta 1997. Ja se on täysin erilainen ja ristiriitainen, kun katsotaan nyt kurinalaisuutta, jota sillä hetkellä oli Euroopassa. Eli täsmällisemmin tässä asetuksessa on asetettu vastakkain artikla 104c sopimuk- perussopimuksesta alakohdat 2 ja 3. Mutta tämän johtopäätös, johon pitää, johon eräs Italian valtionvarainministeri saapui, Guarino. Eli nyt, kun katsoo Eurooppaa, erityisesti Euroopan parlamenttia ja Eurooppa-neuvostoa, niin tätä ei ole kiistetty, Eli esitän nyt tämän kysymyksen parlamentille ja haluaisin, että ainakin näinä kolmena päivänä Euroopan parlamentissa annettaisiin selkeitä vastauksia Euroopan kansalaisille. Tämä vuonna 1996 asetus, onko se samanlainen vai ei kuin sopimus Euroopan unionista, joka oli voimassa silloin, kun euro otettiin käyttöön. Eli tämä on nyt se kysymys, josta pitää lähteä. Eli luen teille nyt sen, mitkä professori Kuoriinin mielestä ovat erot, kun ajatellaan sopimusta Euroopan unionista ja sitten tätä asetusta. No, tämä nyt on kaikkien saatavilla tämä teksti. Ja tässä on selvästi mainittu tämä yhteys, joka liittyy tähän asetukseen. Ja se on nyt sitä käytännössä supistanut jäsenvaltioiden kykyä toimia talouspolitiikassa. Eli tämä nyt on tämän esseen johtopäätös, mutta juridisesti meidän täytyy miettiä, mikä on parlamentin kanta tähän kysymykseen. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on enää yksi nimi listalla tällä hetkellä. Igor Pimenos Latviasta. Thank you so much, sir. I have a very... Kiitoksia. Yksi kysymys Paduanille. Omassa maassani kärsittiin pahasti edellisen kriisin aikana, kuten kaikki tietävät. Elämän laatu maassa on hyvin alhaisella tasolla. Niin ehkä on helpompaa, jos puhun Latviaa. Eli Latvian bruttokansantuote, sehän on EUn pienimpiä. Bulgaria ja Romania ovat suurin piirtein samalla tasolla. Ja nyt kun sitten haluamme parantaa tilannetta tuleville sukupolville, niin meidän pitää paiskia kovasti töitä. 7 prosenttia vuodessa pitäisi olla kasvutaso, seuraavan 20 vuoden aikana, jotta pääsisimme keskitasolle. Meillä on johtopäätöksiä Euroopan keskuspankista, joiden mukaan tämä onnistuu ainoastaan, mikäli yksityiset ja valtion sijoitukset kasvavat huomattavasti. Onko näin suuri kasvu mahdollista taata. Tähän vaaditaan hyvin suuria investointeja ja meillä on kuiten, meidän täytyy kuitenkin täyttää finanssipoliittisen sopimuksen ehdot. Mielestäni se on mahdotonta. Finanssipolitiikan vakauttamisessa ei voi tehdä kaikkea, jotta maamme elintaso yltäisi Euroopan keskitasolle. Mitä mieltä olette tästä? Very much. Kiitoksia. Olisiko vielä Paduanille viimeistä kysymystä? Eli no siinä tapauksessa kiitos kysymyksestä ja Paduan. Kiitoksia, puhemies. Eli kysymykset samassa järjestyksessä. No tietysti, miten pankkien tilannetta voidaan parantaa, niin se on sitten mutkikas kysymys. Mehän kaikki tiedämme, että euroalueen pankkijärjestelmä tällä hetkellä on läpikäymässä arviointimenettelyä. Meillä on omaisuuserien laatukriteerit, laatuarviointi ja stressitestit. Ja tämä on tärkeä tilaisuus miettiä, miten etenemme pankkiunionin osalta. Eli se liittyy siihen, että instituutioiden pitää olla saatavilla, mutta myöskin pitää vahvistaa itse pankkijärjestelmää. Eli mielestäni tämä prosessi on hyvin merkittävä. Ja OECD suosittelisi, että tämä laadun arviointi ja stressitesti suoritetaan tiukasti ja avoimesti, koska tällä tavalla – voidaan välttää imakokustannukset, jotka toteutuivat edellisissä stressitesteissä, toisin kuin Yhdysvalloissa. Sitten tämä hollantilainen ongelma, eli miten ylijäämä maa voisi puuttua tähän tilanteeseen. No, mielestäni tämä ongelma voidaan ratkaista ja eräällä tavalla Saksan suositus voisi tässä olla hyödyksi. Tavoitteena ei ole se, että ylijäämä muuttaisiin finanssipoliittiseksi ylijäämäksi, vaan siitä pitäisi tehdä investointeja. Eli Hollannin taloudessa on nyt tilaa parantaa investointeja yksityissektorilta moniin toimiin, ja ne myöskin auttaisivat budjettitilanteessa ja se johtaisi suurempiin tuloihin ja kasvuun. No sitten esitettiin kysymys, pitäisikö vain vakauttaa finanssipolitiikkaa ja toteuttaa rakenneuudistuksia eikä tehdä mitään makrotaloudessa. No vastaus on selvä ei. Ja viittasin tähän edellisissä huomioissani. Eli rakennemuutosten vaikutukset ovat heikompia jos makrotaloudellinen tilanne on heikko ylipäänsä. Eli haluaisimme vahvaa makrotaloudellista ympäristöä, jossa on tervettä kysyntää, ja samalla pitäisi olla tehokkaita rakenneuudistuksia. Eli millä tavalla voitaisiin saada lisää makrotaloudellista kysyntää tässä tilanteessa? No, minulla ei ole mitään taikasaavaa tähän kysymykseen ole, mutta voin luetella nyt sen, mistä makrotalouden kasvu voidaan saada. No ensinnäkin maailmanlaajuinen kysyntä, ja mielestäni on hyvä uutinen se, että kasvavat taloudet kasvavat edelleen. Tämä antaa hiukan pontta vientiin, mutta se ei sinänsä kyllä riitä. Entä sitten muita välineitä? No, yhteinen valvontapolitiikka voi olla tehokasta, ja olen tästä nyt vakuuttuneempi, tällä hetkellä kuin pari vuotta sitten sen jälkeen, kun olin hyvin aggressiivista rahapolitiikkaa Yhdysvalloissa ja nyt on aggressiivista rahapolitiikkaa Japanissa. Rahapolitiikalla voidaan olla luovia ja se voi myöskin olla tehokasta, jotta yksityistä kulutusta saadaan kasvuun. Eli EKP-rahapolitiikalla voisi katsoa hiukan, mitä Atlantin toisella puolella on tehty. OECD on usean kertaan suositellut, että olisi tarvetta EUn laajuisille investointiohjelmille, joita rahoitetaan vaikka projekti obligaatioilla. Tämä liittyy sekä kysyntään että tarjontaan ja tällä tavalla voitaisiin vaikuttaa kasvuun. Ja sitten finanssipolitiikka. Mitä sillä voidaan tällä hetkellä tehdä? Mielestäni enemmän voidaan tehdä kahdessa asiassa. Ensinnäkin nopeus, jolla finanssipolitiikkaa vakautetaan ja toivottavasti pian nähdään, että sen suhde bruttokansantuotteeseen alkaa laskea. Mutta enemmän voidaan tehdä myöskin, kun ajatellaan finanssipolitiikan vakauttamisen rakennetta. Hyvin paljon tietoa on kerätty siitä, että kun ajatellaan tiettyä tulomäärää, verojen rakennetta voidaan muuttaa, jotta se olisi kasvuystävällisempi ja sama koskee menoja. Maat, joissa on tiettyä, tiettyjä menoja, siellä voidaan lisätä kasvua muuttamalla menoeriä. Jos kaikki nämä asiat lasketaan yhteen, niin sitten voidaan saada enemmän kysyntää Eurooppaan. Ja muistuttaisin vielä, että potentiaalinen kasvu on supistunut viimeisen 10-15 vuoden aikana. Eli meillä pitää olla enemmän kysyntää ja meillä pitää myöskin kiinnittää huomiota pitkän aikavälin kasvun ongelmiin Euroopassa. Aina niin, yksi kysymys taas unohtui. Latviasta tullut kysymys. En tiedä, ymmärsinkö nyt kysymyksen ihan oikein, mutta jos kysy on siitä, että voidaanko finanssipoliittinen sopimus liittää lisäkasvuun, niin vastaus on kyllä. Mainitsin jo yhden näistä syistä. Ja lisäksi, jos velat ovat kestämättömiä markkinoilla, niin silloin korot nousevat, eli paljon resursseja pitää varata velkoihin, ja se sitten taas on pois kasvulta. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset, hyvät naiset ja herrat, tästä ensimmäisestä osasta. Nyt haluaisin ehkä esittää puolestani joku sen loppuhuomion. Kun ajatellaan artikla 13 ohjelmaa, niin ehkäpä tiedoksi kaikille, että mm, tuo mihin Jean-Pierre Audi viittasi, jonka hän oikeastaan kysymyksenä esitti neuvoston puheenjohtajalle, mitä komission tulee Meillähän on hyvin selkeä toimintatapa komission puheenjohtajan suhteen. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa kaikki poliittiset perheet, puolueet ovat sitoutuneet ennen Euroopan parlamentin vaaleja nimeämään oman ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Näin sosiaalidemokraatit ovat omansa jo nimenneetkin. Tiedätte, että liberaalien välillä tällä hetkellä on Olli Rehnin ja Gihe Verhofstadtin välillä kiista. Vihreät aikoo toimittaa internetin kautta oman esivaalin ja Euroopan kansan puolueessa päätös tehdään useiden ehdokkaiden välillä sitten Dublinissa 6.7. maaliskuuta. Eli niin sosiaalidemokraatit, kristillisdemokraatit, vihreät kuin liberaalitkin tulevat ilmoittamaan ennen Euroopan parlamentin vaaleja, kukaan heidän ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi siinä tapauksessa, että nämä puolueryhmät saavat enemmistön Euroopan parlamenttiin tai voittavat vaalit. Minun mielestäni on vastuutonta se, mitä neuvosto jo nyt toteaa, miten se siis toimii epäsuorasti nimeä komission puheenjohtajan. Nimet ovat tiedossa. Tosiasiahan kuitenkin on, että jokainen ehdokas tarvitsee määräenemmistön neuvostossa ja hyväksynnän myös Euroopan parlamentilta nimitykselleen. Eli prosessi siitä, että kuka nimetään ja minkä näköinen kompromissi tulee, niin tämä kaikki riippuu paitsi vaalituloksesta myös enemmistötilanteesta neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Mutta joka tapauksessa tämä on aivan ennen kuulumatonta. Kyllä nyt kansalaisilla äänestäjillä on huomattavasti enemmän tietoa päätöksensä teokse kuin aiemmin. Mutta enempää en voi sanoa. Tämä kysymyshän esitettiin henkilölle, joka ei enää ole paikalla ja joka ei siis kyllä liity mitenkään tämän konferenssin sisältöön. Tässä salissa on erilaisia mielipiteitä. Me mitä tähän konferenssin äh, myös substanssiin tulee. Pohjaamme oman työmme tähän substanssiin ja siltä pohjalta olemme todenneet ja näinhän myös varapuhemies Dragakis tuossa totesi, että kysymykset konferenssin äh, jatkosta käsitellään sitten tämän konferenssin pohjalta olemassa olevien asiakirjojen sekä muutosesitysten kautta. Tosiasiahan on myös se, ja pyydän, että tulevina kahtena äh, päivänä keskittyisimme nyt tähän itse sisältöön, emmekä niinkään muotoseikkoihin, niin tämän konferenssin äh, perusta on luotu artiklassa 13 ja tämä konferenssi on aihepiiriltään laajempi kuin mikään muu, koska artikla 13 on nivottu nyt kahden ja puolen päivän ajaksi eh, talouden ohjausjaksoon. Artikla 13 on pohjana ja aiheena on finanssipoliittinen sopimus. Ei sen enempää eikä vähempää. Tämä ei ole mikään COSAC-konferenssi, hyvät kollegat. Ei, vaan sen pohja on artikloissa 13 ja 9 sekä Nikosian päätöksessä. Siitä, että demokraattisesti ja avoimesti käydään mielipiteen vaihtoa kaikista niistä ulottuvuuksista, joita finanssipoliittiseen sopimukseen liittyy. Kun ajatellaan kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia, niin useampi valiokuntahan parlamenteissa – näitä käsittelee vähemmän Eurooppa-valiokunta tai ulkoasiainvaliokunta pikemminkin, talous- ja raha-asiainvaliokunnat, budjettivaliokunta, kilpailuvaliokunnat sekä sosiaalivaliokunnat. Ja olen täällä havainnut, että on muitakin valiokuntia, jotka haluavat osallistua näihin keskusteluihin. Se nyt ei kuitenkaan ole järjestettävissä, koska äh, tähän keskusteluunhan äh, nyt osallistuvat äh, ne kansalliset valiokunnat, joihin asia eniten liittyy. Ja Euroopan parlamentissa muun muassa talousarvion valvontavaliokunta, aluevaliokunta, sisämarkkinavaliokunta tulevat entistä enemmän osallistumaan valmistelutöihin näiden konferenssien osalta. Ja sitten keskiviikkona täytyy katsoa, kun meillä asiaa käsittelevät täällä kolme valiokuntaa, niin ehkä tätä tulevaisuudessa tulee laajentaa. Tästäkin on eri mielipiteitä. Mehän emme tee päätöksiä, ei vaan Äh, kansalliset parlamentit tekevät päätöksiä ja Euroopan parlamentti tekee päätöksiä. Toimivallat eivät ole samat, mutta me voimme nyt tässä yhteydessä käymme, käydä keskustelua sekä äh, vaihtaa kokemuksia vuoropuhelun keinoin. Tällä hetkellähän asiat ovat vielä kehitteillä. Me kaikki tätä sitten toteutamme kun ajatellaan, että kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin pääsihteerit tapaavat ensi viikolla kokoontuvat pohtimaan sitä, miten yhteistyötämme voitaisiin entisestään parantaa. Kuinka pitkälle voidaan mennä, missä ovat rajat. Mutta tähänastinen työ luonnollisesti on mukana tässä prosessissa, jota me sitten eh, jatkamme seuraavaan Rooman konferenssiin asti. Ja evästyksenä meillä tietenkin ovat eh, Vilnan päätökset ja niille pohjaamme. Toivon tätä työtä vielä, mutta tätä nyt ei voi jatkaa tässä ja tänään, koska muuten sisältökeskustelu ei pääse lainkaan käyntiin kun ei tiedä, että kuka kulloinkin tulee ja kuinka monet mistäkin valiokunnasta. Meidän on sovittava asioista konsensuksen puitteissa, muuten äh, heikennämme tätä yhteistyötämme ja ylitämme ehkä myös toimivaltamme. Joten kiitän tästä substanssikeskustelusta, aiheeseen liittyvästä keskustelusta. Kiitos puheenvuoroistanne. Ja nyt poliittiset ryhmät ovat kutsuneet illalliselle. Ja huomenna aamulla me jatkamme täällä täysistunnossa kello 9.30 ja tuolloin käynnistämme keskustelun Troikan työn tarkastelusta. Oikein mukavaa illan jatkoa ja nähdään huomisaamuna.